Uh, ladies and gentlemen. No niin, hyvät naiset ja herrat. Hyvää iltapäivää kaikille ja lämpimästi tervetuloa tähän ensimmäiseen täyteen sisämarkkina- ja kuluttajansuojavaliokunnan kokoukseen. Minun puheenjohtajakaudellani haluan kiittää kollegoitani hyvin paljon siitä, että sain mahdollisuuden olla tässä puheenjohtajana. Ja Meillä oli aamulla hyvin rakentava kahden ja puolen tunnin kokous poliittisten ryhmien koordinaattoreiden kanssa. Ja käyn tässä läpi joitakin asioita, joista siellä puhuimme, kunhan ensin kuulemme komissaarin terveiset ja käymme läpi estyslistaa, mutta haluan toivot, tervet, toivottaa kaikki tervetulleiksi, kaikki tänne ja erityisesti ne, jotka ovat täällä ensimmäistä kertaa ja ovat uusia Euroopan parlamentissa. Kiitos, että liityitte valiokuntaamme ja toivomme, että saamme hyödynnettyä teidän kykyjänne ja lahjojanne parhaalla mahdollisella tavalla. Ja sitten haluan myös toivottaa tervetulleiksi muista valiokunnista tulevat jäsenet ja erityisesti haluan toivottaa tervetulleeksi varapuheenjohtajani Eeva-Riitta Korhola ja Bernet Verno ovat täällä myös Lara Komi ja Louis Greg, jotka työskentelevät siis valiokunnan varapuheen johtajina. Esitän omat kommenttini myöhemmin, mutta lyhyesti mainitsen sen, että olette saaneet tuon esityslista luonnoksen Siihen on tehty muutama muutos verrattuna siihen, jonka olette saaneet aiemmin. Toivottavasti olette tyytyväinen, tyytyväisiä siihen, jotta voimme hyväksyä sen näillä muutoksilla. Tämä oli siis tästä työjärjestyksestä. Ja nyt vielä viimeinen asia, ennen kuin annan puheenvuoron Günther Verhoikenille. Halusin kiinnittää huomiotanne yhteen muutokseen, ja se on se, että tämän päivän kokous on hieman tavallista lyhyempi, Pyrimme lopettamaan tuossa puoli kuusi, sillä sen jälkeen on Ruotsin järjestämä vastaanotto. Ja siellä ministerit Björling ja Sabuni toimivat emäntinä. Ja, eli Ruotsi kutsuu teidät kaikki rinkeille puoli kuusi. Ja älkää missään tapauksessa lähtekö sitä ennen. Odottakaa, että kokous loppuu ja sitten toivottavasti saatte jäätyä tänne myös tuohon tilaisuuteen. Tämä näin kokouksen aluksi. Nyt onkin sitten suuri ilo toivottaa tervetulleeksi Günther Verhoiken. Olemme työskennelleet yhdessä hyvin aktiivisesti, erityisesti viiden viime vuoden ajan, kun toimin PPn koordinaattorina monissa asioissa yhdessä tuon yritysasioiden pääosaston kanssa, erityisesti tuo äh, tavarat, paketti oli sellainen tärkeä, jossa teimme yhteistyötä. Olemme työskennelleet yhdessä myös muissa hankkeissa ja siksi minulla on suuri etuoikeus saada toivottaa tervetulleeksi Günther tänne. Tiedän, että teillä on tärkeitä hankkeita, joista haluatte puhua tänään ja joiden parissa alamme työskennellä. Erityisesti tuo maksuviivästysdirektiivi. Ja Günther vastaa mielellään kysymyksiin koskien kaikkia asioita, jotka ovat hänen toimivaltansa alla. Ja toivottavasti keskustelusta tulee hyvin mielenkiintoinen ja jäsenet tietänevät, että puhjalista on jo auki. Ja varmistakaa, että pääsette tuohon listalle, jotta saamme mielenkiintoisen keskustelun. Kynter, ole hyvä. Thank you very much. Um, Kiitos, Malcolm. Anteeksi. Minun maani kielipolitiikka merkitsee sitä, että minun täytyisi puhua nyt Saksaa. Unohdin sen tässä. Herra puheenjohtaja, hyvät naiset ja herrat. Minäkin olen iloinen siitä, että voin olla täällä tänään vieraananne teidän ensimmäisessä kokouksessanne. Ja haluaisin aluksi onnitella Malcolm Harbouria sydämellisesti siitä, että hänet on valittu valiokunnan puheenjohtajaksi ja samoin teitä kaikkia siitä, että teidät on valittu Euroopan parlamenttiin. Minä toivon teille kaikille menestyksekästä vaalikautta, vaikkakin sitä hiukan synkentää se, että se aika, jolloin me yhdessä voimme tehdä työtä tämän valikon aikana, todennäköisesti on hyvin rajallinen. Emme vielä tiedä, miten pitkä se on. Minä voin vain vakuuttaa teille, että minä tulen eh, viimeiseen päivään asti, jolloin tämä komissio työskentelee täyttämään tehtäväni. Jos vielä viimeisenä päivänä on teillä jokin ongelma, älkää epäröikö ottaa minuun yhteyttä, tulette saamaan vastauksen. Mutta milloin tuo viimeinen päivä on, sitä minä en tiedä. Minä haluaisin, ennen kuin me tartumme konkreettisiin lainsäädäntötoimiin, esittää pari kommenttia Euroopan sisämarkkinoiden tilanteesta. Tähän asti pahimman talouskriisin huippukohdassa, joka on jo koettu joka on koettu EU-ssa tähän mennessä, tai kenties oli myös sellaisessa vaiheessa, jossa tämä pahin kriisi on laimentumassa, taantumassa. Joka tapauksessa kuva kesätauon jälkeen on hiukan suotuisampi kuin ennen kesätaukoa. Meillähän on ollut dramaattisia romahduksia, niin kuin tiedätte, jalostavan teollisuuden alueella. Suurimmat vähennykset tapahtuivat viime vuoden viime neljäsellä neljänneksellä ja tämän vuoden ensimmäisellä neljänneksellä – kukaan, joka tunnen, sellainen ihminen, jolla on pitkä kokemus politiikasta tai taloudesta, ei ole missään vaiheessa nähnyt näin nopeaa romahdusta Euroopan kansantalouksissa. Ja meidän ei tulisi unohtaa sitä, mikä aiheutti tämän romahduksen. Ei suinkaan Euroopan yritysten puutteellinen toimintakyky tai taloudellinen järjestys, joka meillä on Euroopassa, vaan tämä oli seurausta valvomattomasta, räjähdyksenomaisesta yhden teollisuuden kasvusta, joka, sai, joka pystyy vetäytymään kansallisen ja kansainvälisen valvonnan ulkopuolelle. Kysymys on siis kansainvälisestä rahoitussektorista, ja minä haluaisin aluksi sanoa, että nyt kun kuva näyttää hiukan suotuisammalta, meidän ei pitäisi epäröidä tehdä selkeitä johdonmukaisia johtopäätöksiä tästä tilanteesta. Voimme olla melko varmoja siitä, että todennäköisesti kaikkien toimenpiteidemme yhteisvaikutus on ollut se, että olemme voineet paremmin selvitä tästä kriisistä kuin alussa odotettiin – mutta se ei merkitse sitä, että voisi olla varmoja siitä, etteikö tällainen toistuisi. Ja miksi, jos ei nyt, pitäisi tarttua välttämättömiin toimiin. Ja haluan sanoa selvästi, mikä minun mielestäni tässä on tärkeää, nimittäin sisämarkkinoiden etujen mukaisesti, eurooppalaisten yritysten etujen mukaisesti täytyy toimia siitä, että estetään se, että vielä kerran tapahtuisi tällainen valtaisa irtautuminen niin, että rahoitusmarkkinat irtautuisivat reaalitaloudesta. Eikä tässä nyt auta se, jos vuoden kuluttua on sellainen tilanne, jossa kaksi prosenttia liikevaihdosta maailmassa on sellaista, että sen tausta on reaalitaloudessa ja 98 prosenttia liittyy virtuaalisiin rahakauppoihin. Tämä ei auta meitä vaan meidän täytyy todellakin syvällemenevästi muuttaa jotakin. Tämä keskustelu ei vielä ole päättynyt, tätä työtä ei vielä ole tehty. Mehän olemme nähneet, miten välittömiä kriisin seuraukset rahoitussektorilla pankkimaailmassa ovat olleet aivan tavallisille toimiville eurooppalaisille yrityksille. Meillä on edelleenkin satoja tuhansia eurooppalaisia yrityksiä, jotka ovat maksukyvyttömyyden tai vartaalla, ja tämä voi johtua siitä, että niiden luottoja ei ole jatkettu tai niillä on vaikeuksia kassaviran kanssa tai kysynnän kanssa tai niillä on huomattavia tulojen menetyksiä. Kyllä on yrityksiä, jotka ovat innovatiivisia, hyvin nykyaikaisia, menestyksekkäitä markkinoilla. Ja näiden yritysten ja työpaikkojen intressien mukaista on se, että meidän täytyy pitää kiinni siitä, että rahoitussektorin täysi toimintakyky palautetaan. Eräs suurimmista ongelmista, joka tällä hetkellä valitsee Euroopan reaalitaloudessa, on todellakin luottojen toimittaminen. Me olemme puhuneet siitä useampaan otteeseen, eikä voi olla epäilystäkään siitä, että mitä erilaisimmista syistä riskien ennakointi, keskittyminen muihin toimiin, muihin kaup- kauppoihin on johtanut siihen, että luottojen antaminen sekä suurille että pienille keskuille yrityksille on ajautunut melkoisen paineen alaiseksi. Niin hyvin kuin olemme voineet, me olemme laajentamalla Euroopan investointipankin luottovolyymiä autoteollisuuden alalla huolehtineet siitä, että on syntynyt tasapainoa, mutta Euroopan investointipankin mahdollisuudet ovat tietysti ehdottomasti rajalliset, ja ne eivät voi korvata pankkijärjestelmän täyttä toimintaa. Tätä taustaa vasten kolmen viikon kuluttua on G20-kokous Pittsburghissa, ja tämä kokous on tärkeä. Ja jos minulla olisi vapaus esittää mikä tahansa toive, niin toiveeni olisi se, että eurooppalaiset saisivat aikaan sen, että tässä G20-kokouksessa todella voimakkaasti ja vakuuttavasti esiinnyttäisiin ja puhuttaisiin yhdellä äänellä. Tämä minusta tällä hetkellä olisi ratkaisevaa. Minun ei varmaankaan tarvitse tarttua kokonaistilanteeseen. Voin lyhyesti kertoa teille, että pahimmat tuotannon vähentymiset on jo nähty metallin tuotannon, metallin jalostamisen, koneteollisuuden, autotollisuuden, sähköteollisuuden, huonekaluteollisuuden alalla. Kuitenkin tilanne on myös vakaan, vakiintumassa, vakautumassa. Ajatellen vertailua, tilanteen vertailua kuukaudesta kuukauteen, ensimmäisen kerran pitkästä aikaan nyt on jonkin verran kasvua, mutta tietysti vuosittaisen vertailun kannalta Kysymys on massiivisesta vähentymisestä ja tulee kestämään erinäisiä vuosia, tämä on minun ennusteeni, ennen kuin Euroopan teollisuus saavuttaa vuoden 2007 tuotantotason jälleen. Haluaisin kiinnittää huomiota myös erääseen asiaan, joka on tärkeä tälle valiokunnalle, nimittäin sosiaalipoliittiset seuraukset, joita tällä tilanteella on. Nyt kun eh, kriisi on heikkenemässä, me joudumme voimakkaammin tekemään erinäisillä tai näkemään erilaisilla teollisuuden alueilla rakenteellista sopeuttamista. Yritykset joutuvat nyt tarttumaan sellaisiin toimenpiteisiin, jotka ovat välttämättömiä, joten ne rakenteet sovelletaan alentuneeseen tuotantotasoon. Ja tämä väistämättä johtaa suurempaan työttömien määrään. Tämä täytyy tietää ja täytyy ajoissa ottaa käyttöön sellaiset välineet, joilla voidaan tätä torjua. Meillä on joitakin välineitä, joilla me voimme tarjo- torjua tätä, esimerkiksi Euroopan rakennerahastojen järkevä käyttö tai sellaisten välineiden järkevä käyttö, jotka on suunniteltu tässä pienteollisuuden pk tukevassa aloitteessa – joka tapauksessa on tärkeää, että kokonaissuunta keski- ja pitkän tähtäyksen suunta Euroopan taloudessa ei muutu. Pitkän tähtäyksen perspektiivi Euroopan taloudessa on sellainen, että sille on tyypillistä se, että on välttämätöntä saada aikaan erilainen uusi teollinen vallankumous tai viedä se päätökseen, teollinen vallankumous, joka johtaa meidät tuotanto- ja kuluttamistapaan, joka merkitsee resursseja säästävää, kestävää toimintaa. Tämä ei ole pelkästään välttämättä ajatellen ympäristöä tai ilmastonsuojelua tai ekologiaa. Tämä on välttämätöntä myöskin taloudellisesti. Tämä on sitä, mitä maailmanmarkkinat vaativat, miten suuret kehittyvät yhteiskunnat, mikä niiden tilanne on, koska niillä on loputon tarve sellaisille tuotteille, jotka mahdollistavat niiden eh, jatkaa kasvupolitiikkansa. Ja samanaikaisesti sosiaalinen kasvu on tietysti aivan sietämätön näissä maissa, mutta samanaikaisesti myöskin täytyisi pyrkiä säilyttämään ympäristökunnossa. Ja tämä merkitsee sitä, että meille eurooppalaisina eh, tässä on suuri mahdollisuus. Meillähän on tällä hetkellä vielä eh, etumatkaa. Me olemme tällä alueella kärjessä maailmanlaajuisesti. Me olemme tekemisissä voimakkaan kilpailun kanssa tällä alueella. Ennen kaikkea meidän ei pidä aliarvioida amerikkalaisia ystäviämme. Muutokset, joita uusi amerikkalainen hallitus, uusi amerikkalainen hallitus on käynnistänyt, ovat sellaisia, että ne pitää ottaa vakavasti. Amerikkalaiset voivat jotakin, mitä me emme koskaan tule pystymään tekemään samassa mittakaavassa. Jos ajatellaan sitä, että että äh, muutamia kuukausi sitten koko Amerikan autoteollisuus oli käynnissä katsoen vararikossa. Kukaan ei ollut valmis antamaan senttiäkään kolmen suurimman auton tuottajan tulevaisuutta ajatellen, vain muutama kuukautta, oikeastaan vain muutama viikko sen jälkeen, kun äh, ne olivat äh, julistautuneet maksukyvyttömyksi, ne nyt jälleen ovat täynnä itsetietoisuutta, ennen kaikkea General Motors, palaan General Motorsin toisessa yhteydessä uudestaan, se osoittaa, mitä amerikkalaiset pystyvät tekemään, jos he haluavat. Sitä paitsi pitkän tähtäyksen eh, Yhdysvaltain autollisuuden eh, pelastamiseen liittyy rakenteellinen muutos. Nyt eh, amerikkalaiset valmistajat menevät siihen suuntaan, johon täällä Euroopassa on menty muutama vuosi sitten. Ja kysymys siis siitä, että tulemme saamaan valtaisaa kilpailua tälläkin alueella. Mutta haluaisin tarttua muutamaan asiaan vielä. Ensinnäkin, onko sisämarkkinat tässä kriittisessä tilanteessa toiminut? Meillähän oli ennen kaikkea tiedotusvälineissä, ennen kaikkea brittitiedotusvälineissä, hyvin äänekkäitä varoituksia protektionismin lisääntymisestä Mannermaalla Euroopassa, ei tietenkään koskaan Iso-Britanniassa aina, vaan Mannermaalla. Nämä olivat hyvin hysteerisiä varoituksia. Tämä oli suuri aihe, josta käytiin keskustelua, mutta jos nyt katson tätä kokonaisuudessaan, niin joudun toteamaan, että yllättävän harvat Euroopan hallitukset ovat ylipäätään yrittäneet protektionististen toimien avulla selviytyä kriisistä. Aika ajoin on ollut protektionistista retoriikkaa. sitä kiistä, joskus on hyvin voimakastakin. Mutta uskon, että järjestelmä on osoittautunut riittävän vahvaksi. Myös Euroopan toimielimet ovat osoittautuneet riittävän vahvaksi, jotta taloudellisen nationalismin uudelleen syntyminen on voitu estää. Sitten vielä General Motorsista. Kysymys, joka koskee Euroopan General Motors eurooppalaisten General Motors-yritysten tulevaisuutta, on perustavalla toinen kysymys myöskin sisämarkkinoiden kannalta. General Motorsilla on tuotantoa lähes 12 Euroopan valtiossa, mutta ennen kaikkea yhdessä, nimittäin Saksassa – ja Saksan hallitus aluksi on katsonut siksi tätä omana ongelmanaan ja on pyrkinyt harjoittamaan sellaista politiikkaa, jolla voitaisiin turvata omien toimipaikkojen säilyminen ja pyrkinyt tekemään paljon julkisestikin tämän hyväksi. Me olemme kuitenkin sanoneet alusta asti, että emme usko, että Euroopan autotollisuutta voidaan auttaa sillä, että yksi kilpailija suljetaan pois markkinoilta. Jos kilpailijalla on mahdollisuuksia, niin mahdollisuudet pitää antaa tälle kilpailijalle. En ole koskaan ollut sitä vastaan, että pohditaisiin sitä, miten General Motors voisi säilyttää markkinansa Euroopassa. Mutta olemme aina sanoneet, että tämä on eurooppalainen ongelma. Tämä ei ole puhtaasti saksalainen ongelma yksittäisten toimenpiteiden täytyy vastata eurooppalaisia säädöksiä ja sen, mitä tapahtuu, täytyy tapahtua täysin avoimesti niin, että kaikki maat, joita se koskettaa, pystyvät huolehtimaan omista intresseistään. Tähän hetkeen saakka näin on onnistunutkin mm, toimia. Minä en pysty vielä sanomaan, mikä tulee olemaan lopputulos tästä kaikesta, koska viimeisimmät päätökset eivät ole Saksan hallituksen tai muiden eurooppalaisten hallitusten tehtävissä, eivät edes komission tehtävissä, vaan päätökset ovat omistajien käsissä. Ja omistaja on edelleen General Motors Yhdysvalloissa, ja se kuuluu tällä hetkellä enimmäkseen Yhdysvaltain valtiovarainministeriölle. Joten amerikkalaiset tietävät yhteyksistä, joista he ovat jos he ovat olleet meidän kanssamme, että joka tapauksessa tulipa mikä tulos hyvänsä, ratkaisu hyvänsä, me pidämme siitä kiinni, että julkisia varoja käytetään vain siinä tapauksessa, jos niitä käytetään taloudellisesti mielekkäästi. Tukea, jota tässä yhteydessä myönnetään, tai takuita, joita tässä yhteydessä myönnetään, me tarkastelemme vain tältä kannalta. Onko tulos taloudellisesti kestävä. Ja olen useampaan otteeseen käyttänyt tilaisuutta ja toistan sen vielä kerran täälläkin julkisesti. Olin siis viitannut siihen julkisesti, että Euroopan yhteisölainsäädännössä tuki itse asiassa on kiellettyä. Siis tukia koskevassa lainsäädännössä todetaan, että tuki on kiellettyä, vain poikkeuksellisesti tuki on sallittua. Ne eivät ole säännönmukaisesti sallittuja, vaan ne ovat poikkeustapauksissa sallittuja. Ja siksi on olemassa selkeät määräykset, jotka niitä koskevat. Me emme miksi voi sallia, tai esimerkiksi ei ole sallittua, että voidaan käyttää tukea yrityksen pelastamiseksi tai rakennemuutoksiin e, silloin niin, että siihen liittyisi poliittisia vaatimuksia. Meillä oli tällainen tapaus yhdessä valtiossa vuoden alussa, jossa maan presidentti riitti poliittisia vaatimuksia e, aputarjouksiin. Komissio välittömästi yksimielisesti torjui tämän, mutta tämä kyllä koskee kaikkia. Ja tässäkin tapauksessa komissio joutuu tekemään selväksi, että poliittisia ehtoja ei voida sitoa tällaisiin toimenpiteisiin. Kokonaisuudessaan yhteenveto siitä, mitä sisämarkkinoiden toimintaan tulee tässä kriisissä, on minun mielestäni myönteinen. Sisämarkkinat ovat osaltaan vaikuttaneet siihen, että että romahdus ei ole ollut niin voimakasta kuin se olisi voinut olla. Yritykset ovat voineet siksi, että kehitys eri markkinoilla Euroopassa on ollut erilaista, ne ovat pystyneet saamaan hiukan äh, tasapainoa aikaan. Ja on mielenkiintoista todeta, että joissakin maissa olemme voineet nähdä kasvua, kuten esimerkiksi Puolassa, mikä on suurimmat lue. Toisaalta ja tämä on viimeinen kommentti, jonka haluan sanoa taloustilanteesta, meidän täytyy vielä tarttua kysymykseen siitä, miten suhdanneohjelmat, joita jäsenvaltioilla on, ja toimenpiteitä, joita Euroopan tasolla on tehty, jotka ovat luonteeltaan vaatimattomia, täytyy myöntää, mitä nämä toimenpiteet todellisuudessa ovat saaneet aikaan, miten ne ovat vaikuttaneet. Ja nyt voidaan todeta yksi asia, Suhdanneohjelmat ovat sellaisia, että niiden täytyy vaikuttaa nopeasti. Muuten niissä ei ole kovinkaan suurta järkeä. Niistä täytyy tehdä sellaisia, että niiden vaikutus on nopeaa. Ja niiden täytyy olla sellaisia, että ne eivät estä välttämättömiä rakennemuutoksia. Siis niiden ei tule säilyttää sellaisia rakenteita, jotka pitkällä tähtäyksellä eivät ole kilpailukykyisiä. Ja näiden toimien täytyy olla sellaisia, ohjelmien täytyy olla sellaisia, että pitkän keskitähtäyksen perspektiivit, Euroopan talouden suunta, josta puhuin, ei vaarannu. Toinen asia on sitten se, että taloudessa miten voidaan tarkastella tällaisessa kriisissä, tai miten on pystytty tarkastelemaan pitkätähtäyksen tavoitteet. Minusta se on onnistunut suhteellisen hyvin. Jos katsotaan näiden eri suhdanneohjelmien muotoilua, niin voidaan katsoa, että on keskittymistä niille alueille, joista komissiokin on puhunut, eli erilaisten verkostojen nykyaikaistaminen, infrastruktuurin kehittämisen, energiatehokkuuden lisääminen, eh, teknologian käytön lisääminen ja niin edelleen. Nämä, tämä varmasti on kaikki vain oikein. Mutta se, miten nopeasti nämä ohjelmat sitten vaikuttavat ja miten kestävää vaikutus on siihen kysymykseen, en pysty tässä vaiheessa vielä vastaamaan. Ei ole olemassa mitään luotettavia lukuja. Olen nähnyt lukuja Saksasta, joita välttämättä en voi uskoa, koska sen mukaan vasta murtoosa, pieni murtoosa niistä varoista, joita on Saksassa suunniteltu tähän suhdanneohjelmaan, vasta päättynyt markkinoille. Ja silloin voidaan kysyä, että jos toipuminen jo nyt on alkanut, elpyminen nyt jo on alkanut, alkanut niin mistä se sitten on peräisin? Olisi vaikea saada aikaan tällainen yhteys ohjelman ja elpymisen välillä. On tärkeää tietää, mitä makrotaloudellisia ohjausvälineitä sisämarkkinoilla meillä ylipäätään on, kun ajatellaan sitä, että että meillä on takanamme aika, jolloin suhdanneohjelmia arvioitu hyvin kriittisesti. Ja filosofihan oli enemmänkin se, että hallitusten täytyy pitäytyä erillään asioista. Ja nyt voidaan sitten sanoa, että hyvin taidokkaasti ohjan, ohjatut suhdannat voivat olla järkeviä, mutta meidän täytyy seurailla tätä ja analysoida sitä kehitystä hyvin huolellisesti. Jättäisin tämän tähän, mitä tulee siis yleiseen talouden tarkasteluun. Ja kun en tiedä, miten monia mahdollisuuksia meillä vielä on keskusteluihin, kenties tämä on viimeinen tilaisuus, niin haluaisin vielä antaa teille jotakin pohdittavaa, jota viime kuin ennen vuosien aikana komission jäsenenä olen oppinut. Sisämarkkinat toimivat yhä mahdollisuuksiensa alapuolella. Sisämarkkinat ovat hyvä asia. Se johtaa lisää tuottavuuden lisääntymiseen, se johtaa hyvinvoinnin lisääntymiseen, mutta meillä on edelleenkin liikaa esteitä, jotka ovat tuotetaan psykologisia, teknisiä, poliittisia, oikeudellisia. Ja nämä estävät sen, että voidaan täysin hyödyntää sisämarkkinoiden mahdollisuudet. Tilanne näyttää paremmalta, jos ollaan tavaroiden sisämarkkinoita. Siellä on yhä enemmän nähtävissä, että yritykset näkevät Euroopan kotimarkkinoinaan. Ja kuten puheenjohtajani jo mainitsi, nämä tavarapaketit johtavat siihen, että että näitä esteitä tullaan poistamaan kokonaisuudessaan, mutta muilla alueilla näen vielä valtaisaa kehittymispotentiaalia ja olen varma siitä, että valiokunta tulee seuraamaan näitä kysymyksiä tulevina vuosina ajattelen sitä, miten palveludirektiiviä pannaan toimeen tai miten äh, reaalitalouteen vaikuttaa tämä palveludirektiivi. Hyvät naiset ja herrat, Haluan aivan lyhyesti tarttua vielä pariin asiaan, joita meidän pitäisi yhdessä käsitellä. Puheenjohtajahan jo mainitsi, että tulen puhumaan jotakin direktiivistä, joka koskee maksuviivästyksiä. Ennen kesätaukoa hän komissio teki tämän esityksen. Ajattelen sitäkin myös panoksena kriisistä selviytyminen. Mainitsen yhden ainoan luvun, en halua nyt pitkästyttää teitä luvuilla. Jos kaikki maksut Euroopan unionissa, yksityiset ja julkiset hoidettaisiin määräaikojen puitteissa, niin yrityksellä olisi käytettävissään 86 miljardia euroa enemmän. Se on enemmän kuin mitä Euroopan investointipankki vuoden kuluessa asettaa yritysten käyttöön. Ei siis pidä aliarvioida tämän, tätä kysymystä. Euroopan unionissa useimmat palvelut ja tavarat toimitaan yrityksiltä yrityksille – ja yrityksiltä julkisille tahoille. Tässä useimmiten sovitaan äh, maksuaikarajasta ja tämän maksuaikarajan puitteissa asiakkaalla on tilaisuus hoitaa lasku. Tämä sovitaan osapuolten kesken – se on lyöty lukkoon toimituslaskussa tai se on oikeudellisesti määritelty. Ja tämä merkitsee sitä, että toimitusta varoista tai annetuista palveluista toimittajan pitää saada maksunsa. Jos maksu tapahtuu, tämä, ei tapahdu tämän ajan puitteissa, silloin se viivästyy. Direktiivi 2035 EU hyväksyt direktiiviin, jotta voitaisiin taistella tällaisia viivästymisiä vastaan. Tämän direktiivin mukaan voidaan esimerkiksi oikeudellisesti määriteltyjä korkoja periä silloin, kun maksu ei tapahdu määräajan puitteissa. Me, kaikki se, mitä me tiedämme, osoittaa, että huolimatta siitä, että direktiivi 2035 EU on tullut voimaan, tämä maksujen viivästyminen on Euroopan unionissa edelleen hyvin vakava ongelma. Sen lisäksi on todisteita siitä, että erinäisissä jäsenvaltioissa sopimuksissa, joita on tehty kaupoista julkisten tahojen kanssa, nämä maksujen määräajat ovat perusteettoman pitkiä. Ja jos ajatellaan sitä, että kolmas osa toimeksiannoista annetaan julkisten tahoilta, voidaan todeta, että kysymys on melko huomattavasta ongelmasta. Nämä ongelmat johtavat siihen, että voidaan vaikuttaa, ne vaikuttavat siihen, miten sisämarkkinat voivat toimia, rajoittavat sen toimintaa ja tällaisessa laman tilanteessa tämä vaikutus vielä vahvistuu. Tällaiset käytännöt vaikuttavat siten, että yritysten maksukyky heikkenee ja vaikeutetaan niiden rahoitushallintoa. Maksuviivästyminen siis vie yrityksiltä kilpailukykyä ja maksukykyä. Tämä koskee ennen kaikkea keskisuuria yrityksiä, joilla tavallisesti ei ole mitään suurta puskuria, joilla ei ole paljon pääomaa käytettävissään niin, että ne selviytyisivät tällaisesta pitkästä vaikeasta jaksosta. Mitä myöhemmin me tällaiset viivästyneet maksut vaikuttavat siis kielteisesti. Kehitykseen voi johtaa siihen, että hyvin toimintakykyiset yritykset pääsevät konkurssiin. Siis pahimmassa tapauksessa ne aiheuttavat eh, tällaisen ketjureaktion kokonaisen toimitusketjun sisällä. Me olemme voineet useissa tilanteissa nähdä, että kokonaiset konkurssiketjut ovat syntyneet, koska alussa ei ole mm, jotakin maksua suoritettu ajoissa. Tällaiset viimeistymiset eh, lisääntyvät silloin, kun ylipäätään rahoituksen saanti vaikeutuu. PK-yrityksiä tukevassa aloitteessa on todennut, että PK-yritykset ovat EUn kilpailukyvylle erittäin ratkaisevan tärkeitä ja niiden rahoitusmahdollisuuksia täytyy parantaa ja niiden täytyy voida paremmin hyötyä sisämarkkinoiden mahdollisuuksista. Meillä on nyt uusi esitysdirektiivistä 2035 EY. Sen kautta on tarkoitus parantaa maksujen toteuttamista. Me pyrkimme saada mukaan myöskin hallintokustannukset ja mahdolliset korvaukset siitä sisäisistä kustannuksista, joita syntyy näistä viivästymisistä ja ne perimisistä. Ongelmia on siinä yhteydessä, että meidän täytyy katsoa, miten tämä vaikuttaa sopimusratkaisuihin, miten siinä tapauksessa, että julkisella taholla tapahtuu tällaisia maksuviivästymisiä. Ei ole olemassa mitään oikeutusta maksuviivästymisille, joita aiheutuu julkiselta taholta. Julkinen taho voi vain silloin antaa toimiksiantoja, kun sillä on käytössään sitä varten, niitä varten olevat varat. He eivät siis voi sanoa, että ne ovat antaneet toimiksiannon, mutta niillä ei varaa maksaa toimiksiantoa. Jos ne ovat sopineet tällaisesta toimiksiannosta, silloin niiden budjetissa on varat tähän toimenpiteeseen. Joten jos julkinen taho ei maksa, silloin kysymys on sellaista rahoitusalinnasta, joka tapahtuu pienten ja keskisuurten yritysten kustannuksella, jotka eivät voi puolustautua tätä vastaan, koska usein julkinen taho on niille kaikkein tärkein, kenties jopa ainoa toimeksiantaja. Nyt me haluamme varmistaa sen, että julkinen taho velvoitetaan siihen, että laskut, jotka liittyvät liiketoimiin, jotka liittyvät tavaroiden toimittamiseen, tavaroiden toimittamiseen, että ne maksetaan 30 vuorokauden sisällä, siis 30 vuorokauden sisällä. Tämä on pisin mahdollinen määräaika. Se voidaan tietysti alittaa. Ja tämän määräajan puitteissa on maksun saajalla oikeus lisätä summaan 5 prosenttia viivästymiskoron ja korvausten lisäksi. Tämä on todella massiivinen puuttuminen tähän tilanteeseen. Tämä tarkoitus on todellakin toimia peloitteena niin, että julkisessa hallinnossa ei kannata harrastaa maksujen viivästämistä. Tämä liittyy niihin toimenpiteisiin, joita on jo useissa jäsenvaltioissa. Monissa jäsenvaltioissa on todettu, että jos tämä ohjelma ratkaistaan, se on tärkeä panos tilanteen parantamiseen. Monissa jäsenvaltioissa on äskettäin tartuttu tällaisiin toimiin, jotta julkiset, julkinen taho toteuttaisi nopeimmin maksut. Tämä koskee Ranskaa, Yhdistyntä kuningaskuntaa, Belgiaa, Alankomaita, Portugalia ja Italiaakin, jossa aivan äskettäin tällainen ratkaisu on hyväksytty. Direktiiviä tässä mielessä vapaaehtoiseksi välineeksi siksi, että se ei velvoita talouden toimijoita – perimään tai vaatimaan viivästymiskorkoja, mutta se antaa niille mahdollisuuden tähän. Samoin tämä ehdotus ei estä sitä, että yritykset voisivat tehdä muunlaisia sopimuspohjaisia ratkaisuja. Silloin on kysymys yritysten välillä liiketoimista ja jossakin harvoissa poikkeustapauksissa yritysten ja julkisen tahojen välillä silloin, kun on kysymys maksumääräajoista. Hyvät naiset herrat, ei kannata keskustella siitä, miksi tai onko tämä oikein vai ei. Näin täytyy olla, koska jos tätä taloutetaan jollakin muulla tavoin, meidän pitäisi poistaa tai jollakin tavoin puuttua sopimusvapauteen. Ja se ei ole mahdollista voimassa olevan yhteisölainsäädännön pohjalta, joten näiden, tästä toimenpiteen suuri osa, suuri osa keskittyy siihen, missä kysymys on julkisesta tahosta ja siihen alueeseen, joka koskee yritysten välisiä suhteita. Siinä voidaan luoda vaatimusmahdollisuuksia, jotka helpottavat tilannetta, mutta minä täytyy sanoa selvästi, että poliittisilla välineillä maksumoraalia yksityisten osapuolten välillä siihen ei paljonkaan voida vaikuttaa jos ajatellaan ennen kaikkea suhteesta, jossa on voimakkaampi ja heikompi osapuoli. Ja normaalistihan taloudessa tilanne on tämä. Komissio olisi kiitollinen valiokunnalle, jos se voisi ripeästi käsitellä tätä esitystä. Mitä nopeammin tämä saadaan voimaan, sitä aikaisemmin myönteiset vaikutuksetkin tulivat näkyviin. Ja lopuksi haluaisin vielä mainita, että pitäisin hyvänä sitä, jos ennen tämän vuoden loppua vielä kerran voitaisiin keskustella byrokratian purkamisprojektin lopputuloksista tai eh, byrokratia kustannusten vähentämishankkeista eurooppalaisille yrityksille. Nämä ovat toimenpiteet, jotka liittyvät eh, sisämarkkinoihin. Me tällä hetkellä olemme täydessä toiminnassa. Tämä komissio tulee vielä esittämään erinäisiä aloitteita. Ja tämän valiokunnan kanssa olen aina keskustellut asioista, olen valmis edelleenkin tekemään, niin haluaisin vielä tarttua yhteen erityiseen ongelmaan, joka hiukan huolestuttaa. Jo viime vuonna joulukuussa me ehdotimme, että kahdeksan vanhentunutta direktiiviä sisämarkkinoiden alueelta mm, poistettaisiin siis direktiivit, jotka eivät vastaa tätä uutta lähestymistapaa. Ja kysymys on siitä, että niissä olevat määräykset ovat sellaisia, että ne eivät ole enää päteviä siksi, että on olemassa kansainvälisiä normeja. Me emme tarvitse Euroopassa direktiiviä silloin, kun meillä on kansainvälisiä normeja. Tästä aiheutuu vain vaikeuksia. Siitä huolimatta meidän ei vielä ole onnistunut poistaa näitä kahta direktiiviä pikaisesti. Kenties tämä valiokunta voisi tätäkin vielä tarkastella. Se olisi varmastikin mielenkiintoista. Ja lopuksi että tulemme vielä kääntymään puolenne esityksellä, jonka olen velkaa herra Schwabille. Meillä on hiukan huono omatunto herra Schwab että vieläkään emme ole hoitaneet tätä asiaa, mutta se, miten aika on kulunut, kuitenkin mahdollistaa edelleen sen, että voin tämän esityksen tehdä siis uusi traktoridirektiivi. Sen komissio tulee hyväksymään lokakuussa ja toivon, tämä on hyvin, hyvin vaikea aihe, toivon, että sitten voin sitten levollisin mielin antaa sen teidän käsiinne. Tänä aamuna minä ympäristövaliokunnassa keskustelin perinpohjaisesti niin sanotusta farma-lääkeainepaketista, ja se on asia, joka varmastikin kiinnostaa myös tätä valiokuntaa. Ja tässä on kysymys yksinkertaisesti siitä, että kaikissa sisämarkkinoiden eräs sisämarkkinan osassa, nimittäin lääketuotteiden markkinoilla, mahdollisimman pitkälti voitaisiin luoda ihmisille varmuutta. Tähän haluaisin tämän jättää. Puheenjohtajahan jo ilmoittanut, että olen valmis vastaamaan kysymyksiä koskevat minun vastuualuettani ja odotankin vilkasta keskustelua. Well, thank you. Kiitos. Kiitoksia komissaari hyvin paljon tästä hyvin kattavasta ja laajasta puheesta. Ja luulenpa, että se oli meille hyvin hyödyllinen. Te olette asioista hyvin pere, perillä ja tämä oli syvällinen analyysi useista aiheista. Tämä rohkaisi minua ja toivottavasti kollegoitakin sen suhteen, että sisämarkkinat pysyvät terveinä ja vakaina. Jotkin kommentaattorit ovat esittäneet erilaisia näkemyksiä. Maksuviivästys asiassa sanoitte, että 86 miljoonaa euroa, miljardia euroa saataisiin ikään kuin uudestaan liikkeelle, jos maksut maksettaisiin ajoissa, ja se on aivan käsittämätön summa, joka pitäisi pitää mielessä. Toivottavasti mitä pikemmin sen parempi. Emme ole vielä katselleet huomisen esityslistaa, mutta huomenna iltapäivällä meillä on tästä asiasta vielä syvällisempi keskustelu ja käymme läpi tuota vaikutusten arviointia siellä. Ja se auttaa meitä suuresti direktiivien tarkastelussa ja valiokunta toivottavasti on samaa mieltä tästä, että tutkimme ensin teidän strategiaanne, komission strategiaa, ennen kuin pureudumme täällä yksityiskohtiin. Nyt olette täällä puoli viiteen asti, oliko tämä oikein hyvä? Minulla on seitsemän nimeä tässä puhujalistalla. En tarkistanut etukäteen, mutta nyt haluaisin tarkistaa, haluavatko kaikki koordinaattorit käyttää puheenvuoro. Minulla on kaksi listalla tällä hetkellä. Jos koordinaattorit haluavat puhua, olkaa hyvä, mutta nyt menen tässä järjestyksessä, jossa puheenvuoroja on pyydetty. Minulla on tässä yhdeksän nimeä, jotka haluavat esittää kysymyksiä. Ehkä jaamme tämän listan kahtia ja otamme vastaukset siihen väliin. Ensiksi viisi puhujaa. Gefart, Sheldemoussa, Raptri, Mangees, ja Bungie. Toivotan hänet tervetulleeksi. Eli Evelyn Gebhard aloittaa. Ja, Kiitos. Kiitos paljon Günther tästä todella hyvästä analyysistä, jonka saimme kuulla. Ja puitteista, niin siis siitä, minkälaisissa taloudellisissa puitteissa tilanteissa me keskustelemme, koska Euroopan unionissa markkinat ovat jotakin tuolla hyvin tärkeää. Ja on, on minusta tärkeää, että ne saadaan ennistäkin parempaan kuntoon. Tässä yhteydessä on juuri olennaista kysymys se, mitä tapahtuu pienille ja keskisuurille yrityksille. Ja haluaisin lisätä tähän vielä yhden ajatuksen, jonka sinäkin jo mainitsit, Günther. Nimittäin nämä ovat juuri niitä yrityksiä, jotka luovat useimmat työpaikat. Ja meille sosiaalidemokraateillehan ne tästä syystä ovat erityisen tärkeitä, koska se on eräs meidän suurista tavoitteistamme, ei vain huolehtia siitä, että yrityksillä menee hyvin, vaan jotta myöskin kansalaisilla menisi hyvin. Ja tästähän täytyy myös olla kysymys. Tässä yhteydessä juuri tämä direktiivi luonnos, joka koskee maksuliikennettä, erittäin tärkeä. Minäkin nimittäin olen pitemmän aikaa käsitellyt tätä kysymystä ja voin todeta, että juuri monet pienet ja keskisuuret yritykset ovat suurissa vaikeuksissa siksi, että niillä ei ole riittävästi likviditeettiä ja niillä on paljon saatavia, jotka eivät ole niiden käytettävissä. Ja juuri tämä kysymys, siihen tarttuminen ja nämä luvut, jotka sinä mainitsit, jotka ovat minulle uutta, ovat tehneet tämän asian vielä, selvä, vielä selväksi, mitään 26 miljardia euroa. En voinut kuvitellakaan, että kysymys on näin suurista luvuista, mutta se on todella valtavaa. Ja siksi on hyvä, että tähän kysymykseen tartutaan. Ja on hyvä, että voimakkaasti korostit sitä, että ennen kaikkea tämä koskettaa julkista tahoa. Minusta tämä on erityisen tärkeää, koska monet maksut viivästyvät, joita julkisella taholla on ollut. Minä itsekin olen ollut itsenäinen ammatinharjoittaja ennen kuin minusta tuli edustajia tiedä, mistä puhun, kun puhun tästä asiasta. Siksi tämä on erityisen tärkeää. Mutta toisaalta on myöskin erityisen tärkeää, sitä en halua jättää mainitsematta, nimittäin vaalitaistelussa Baden-Württembergissä minä olin monien Euroopan unionin projektien toteuttajien kanssa tekemisissä, jotka valittavat sitä, että rahat Euroopan komissiosta eivät tule ajoissa. Joten sielläkin on nyt hiukan toiminnan tarvetta, joka on melko suurta, joten julkinen taho, siis tässä tarkoittaa myös Euroopan komissiota. Ja tämä on todellakin hyvin suuri ongelma, koska on sellaisia hankkeiden toteuttajia, ennen kaikkea pieniä, jotka ovat maksukyvyttömyyden rajoilla, koska luvatut rahat eivät saavu ja sitten vielä yksi kysymys tässä yhteydessä. Minä haluaisin hiukan täsmällisempää selitystä siitä, miksi julkiselle taholle olisi voitavissa tehdä sitovaksi tämä määräys, mutta ei yksityistaloudelle. Siinä meni hiukan nopean, liian nopeasti nämä perusteet. Totta kai sopimusvapaus on hyvin tärkeää, mutta yritysten oikeus, ennen kaikkea pienten ja keskisuurten yritysten oikeus, jotka eivät ole yhtä voimakkaita kuin suuret yritykset, että ne välineet annetaan niiden käsiin, että voisivat käyttää niitä välineitä, joita niillä on ilman, että ne tarvitsee pelätä sitä, että niitä rankaistaan siitä siksi, että ne vaativat rahojaan ja jättävät siksi vaatimat rahojaan. Tämä on sellainen kysymys, johon täytyisi vielä saada vastaus. Ja minusta meidän pitäisi vielä keskustella tästä asiasta. Kiitos. Well, thank you for those Kiitoksia näistä hyvistä kysymyksistä. Herra Sheldemossa seuraavaksi. Omen. Eh, Kiitoksia puheenjohtaja. Minulla on muutama kommentti teillä, hyvä komission jäsen, siitä mitä sanoitte. Te teette hyvin mielenkiintoisen analyysin taloustilanteesta ja olen pitkälti samaa mieltä kanssanne. Olen kuitenkin Evelininkin kanssa samaa mieltä Olisi hyvä, jos ihmiset saisivat ne rahat käsinsä, jota heillä on velkaa. Ja siitä syystä ottaisin esille erityisesti luottovaatimukset. Minusta meidän täytyy olla tarkkoja sen suhteen, ettei säännöksiä kiristetä liikaa. Tilanne on yrityksille nyt jo hankala ja niiden on vaikea saada lainaa pankeista. Ja näin niillä ei ole riittävästi likviditeettiä. Meidän täytyy varmistautua siitä, että kunhan nyt päästään talouskriisissä kriisistä hieman eroon, niin eh, tähän täytyy kiinnittää huomiota. Tanskassa olemme itse asiassa pyrkineet aivan päinvastaiseen. Olemme antaneet yrityksille pitempiä maksuaikoja. Kysymys on, on rahasta ylipäätäänkin ja varsinkin rahastotalan velkaa eh, julkisille viranomaisille, varsinkin ALV-veroveloista. No, se oli kommentti, niin nyt meillä on kysymys vieläkin. Minusta meidän täytyy saada Euroopan teollisuus nykyaikaistumaan. Siitä ei ole epäilystäkään. Mutta mitä komissio aikoo nimenomaisesti tehdä tässä suhteessa? Mitä EU voi tehdä estääkseen työpaikkojen menetyksen globalisaation vuoksi? Alueeltani on hyvä esimerkki. Meillä on iso telakka, siellä, joka joutuu lopettamaan toimintaansa, koska se ei pysty kilpailemaan aasialaisten laivavarustamoiden kanssa. Olisi tärkeää, että voisimme sanoa näille kansalaisille, jotka ovat työpaikansa menettäneet, sen, mitä EU voi tehdä heidän hyväksensä. Tietysti onhan meidän rakennerahasto. Voisi olla hyvä, että voitaisiin sanoa, että rakennerahastoa voidaan tässä suhteessa hyödyttää tai että komissio on sitoutuneempi ja erityisesti ponnistelee uusien työpaikkojen luomiseksi. Lopuksi vielä Mehän olemme aina saaneet esittää teille kysymyksiä koko teidän toimikautenne on hyvä komission jäsen. Tämä kysymys minulle esitettiin vaalikampanjan aikana. Minulta kysyttiin, että miksi komissio on halunnut esittää tämän ehdotuksen – ehdotuksen, joka koskee siis reseptilääkkeitä. Tätä eivät ole pyytäneet, eivät potilaat, eivätkä lääkäritkään. Mikä siis on se motiivi, joka komissiolla tässä on takana? Voisin tietysti jatkaa, mutta täällä on varmaan muitakin puheenvuoron Ja Kiitoksia. Kiitoksia, Rova Schademose. Ja nyt sitten vuoro Rova Rakterille. Hän on uusi edustaja Kreikasta. Lämpimästi tervetuloa. Σας βρήκα. Καλώς ήρθατε κύριε Επίτροπε. Ευχαριστώ. Kiitoksia, hyvä puheenjohtaja. Kiitoksia ystävällisesti ne On mukava olla täällä paikan päällä. Niin. Me olemme tarkastelleet tätä ehdotusta Kreikan parlamentissa viime viikolla yhteisessä kokouksessa Eurooppa-asioiden valiokunnan ja ulkomaankauppavaliokunnan kanssa. Kreikan entinen komission jäsen oli myös paikalla, Kristos Paputsis. Ja hän totesi seuraavaa. Hän sanoi, että direktiivi on paperilla ja valitettavasti sitä ei vain sovelleta. Sitä ei sovelleta, eikä ihmiset, eivätkä ihmiset edes tunne sitä, ei pelkästään meidän maassamme, vaan myös muualla. myöstyneet maksut ongelma. Ratkaistaan niin, että nostetaan korkoja. 5 prosenttia, joka julkisen sektorin täytyy maksaa korkoina. Millä tavalla tuo sitten täytäntöön pannaan? Kollegamme puhui myös lääketeollisuudesta. Monilla sairaaloillakin on ongelmia Kreikassa tässä suhteessa. Ja minä olen aivan samaa mieltä kuin Evelyn. Pienyritykset ovat erityisen tärkeitä Kreikassa, varsinkin tällä hetkellä, sillä työttömyystaso Kreikassa, työttömyyden määrä vain nousee. Ja haluaisin tietää, millä tavalla aiotte pureutua tähän kysymykseen. Voisitteko samalla myöskin kertoa siitä, miksi suhtaudutte näin tiukasti täytäntöönpanoon, kun tarkastellaan taloudellista elpymistä koskevia ohjelmia? Mutta yhtä tiukasti, että kuitenkaan sitten suhtaudu direktiiveihin kuten tähän direktiivin, josta tänään puhutaan. Totean tämä siitä syystä, että Kreikassa meillä on aivan akuutti taloudellinen ongelma ja luulenpa, että sen seurauksena meillä joudutaan pitämään uudet vaalitkin. Kiitoksia Rouva Rapti. Olemme kiitollisia teidän kokemuksistanne Kreikan parlamentista. Toinen Manders seuraavana. Uh, thank you, Chair. Thank you. Kiitoksia puheenjohtaja, kiitoksia hyvä komission jäsen. Kiitoksia siitä, että kerrotte meille sisämarkkinoista ja varsinkin tästä myöhästyneet maksut direktiivistä. Voin olla samaa mieltä kanssanne, mutta tämä vapaaehtoisjärjestely on minusta vähän ongelmallinen pakollinen järjestelmä, jossa 30 päivää ja mm, lisämaksut tulevat kyseeseen on paljon parempi. Ja ehkä se nyt löytyy tästä direktiivistä, mutta kuten tiedätte, niin hyvin pitkälti sisämarkkinoilla kannatan 95 pohjautuvia päätöksiä. Olen sitä mieltä, mitä mieltä olette te. Ja sitten puhutte sisämarkkinoiden esteistä. Yhdessähän me olemme työstäneet Olemme työskennelleet näiden asioiden parissa ja edustaja Schwabin kanssa käsittelimme rengasasiaa ja tietysti jotain sähkölaitteita autoissakin. ESP-järjestelmääkin käsiteltiin. Minulla on kysymys näistä autoista. Jokaisessa jäsenvaltiossa on omat vaatimuksensa hälytinlaitteista. Haluaisin kysyä teiltä, olisiko mahdollista kalliisiin autoihin. Haluaisin tietää, että olisiko mahdollista ESP-järjestelmän lisäksi ottaa käyttöön navigointilaitteet, joiden avulla voidaan koordinoida se yhteensä eurooppalaisen tracking-järjestelmän kanssa niin, että saadaan jäljitettyä kaikki varastetut autot, joissa tällainen GPS-järjestelmä on käytössä. 99 prosentissahan näin onkin. Joo. Se on oikein hyvä asia mielestäni, sillä turvalliset merkitsevät sitä, että autoja ei noin vain enää varasteta, ei ainakaan helposti. Ja, mutta sen sijaan homejackingia ja carjackingia on meillä yhä enemmän. Ja autonvalmistuksessa tällaisen GPS-laitteen laittaminen auto, joka maksaa vain muutaman euron, jos sellainen voitaisiin saada mukaan ja saada käyttöön eurooppalainen jäljitysjärjestelmä. Satelliitithan on, ovat jo olemassa, koordinaatit saadaan näin tietoon. Se ei ole siis teknisesti mikään ongelma, tässä tarvitaan vain halukkuutta. Ja tämä olisi hyvä ajatus myöskin kuluttajille. Kuluttajat voivat todella sanoa, että meillä on ihan oikeat eurooppalaiset markkinat ja kylläpä olo tuntuu eurooppalaiselta. Kiitoksia kovasti. Uh, Kiitoksia. Toine, kuten aina, toit uutta näkökulmaa keskusteluun haluaisin vain kommentoida, että tämä e-call-järjestelmä tekisi suuren osan siitä, mitä tuossa sanoit, ja se odottaa jäsenmaiden ratifiointia. Eli kiitoksia vielä tuosta. Ja lopuksi Michel Bonnier, ole hyvä. Merci, monsieur le président. Kiitoksia, hyvä puheenjohtaja, ja niin, hyvää päivää teille. Kiitoksia. Tervetuloa toivotuksista olen henkilökohtaisesti äh, todella ilahtunut siitä, että olette taas täällä paikalla. Haluaisin ottaa kolme erityistä asiaa esille näistä maksuista, maksudirektiivistä ja sitten tehdä ehdotuksen siitä, mitä kaikki voimme oppia kriisistä. Sehän koskettaa meitä kaikkia, varsinkin pk-yrityksiä. Itse direktiivistä. Te olette tehneet ehdotuksen siitä, että kaikille annetaan maksuaikaa 30 päivää, siis kun kysymys on julkista viranomaisista. Tässä ei oteta huomioon sitä eroa, joka on itse asiassa olemassa eri viranomaisten välillä, ja eikä oteta huomioon sitä etua, joka yksityisyrityksillä on suhteessa julkisiin tahoihin. Kun puhutaan julkisista yrityksistä, niin olen Kreikan kollegan kanssa samaa mieltä. Siinähän hän otti aivan oikein esille erityisen ongelman, joka koskee vaikkapa eh, sairaaloita tai muita sosiaalisia tahoja. Ja nämä tarvitsisivat varmaankin jonkunlaisen poikkeuksen. Kolmas kohta tästä direktiivistä koskee sitä, että otetaan käyttöön 5 prosentin eh, vahingonkorvaustaso ja että se olisi tällainen ikään kuin peloite. Mietin vain, että johtaakohan se pelot aivan väärään suuntaan, johtaa siihen, että hankintaviranomaiset pyrkivät liikaan varano, varovaisuuteen julkisissa hankinnoissaan. Nämä olivat siis kolme kommenttia tästä asiasta ja ehdotukseni. Tämä on äh, itse asiassa idea, josta on keskusteltu Eurooppa-vaalien aikana minun maassani. Se koskee niitä maita, jotka näin haluavat tehdä että ne voisivat ottaa siis käyttöön enemmän rahaa pk-yrityksille, ei pelkästään niille, mutta niillekin. Ja meillä voisi olla ikään kuin jonkunlainen eurooppalainen säästökassa. Meidän täytyy saada säästäminen nousuun ja sitä täytyy suunnata varsinkin huomisen työpaikkoja luovaan, äh, luoviin toimialoihin. Lissabonin sopimukseen pohjautuen se voidaan tehdä, mutta kaikki osapuolet eivät ole sen puitteissa. Ehkäpä näin me saisimme äh, säästämisen käyntiin ja sitten voitaisiin suunnata se strategisille toimialoille. Minusta kriisistä voidaan oppia se, että kysymys on siitä, että täytyy valvoa, täytyy olla eh, valvonta ja sääntelyä ja komissio saisi aikaiseksi näin ehkä proaktiivisemman ehdotuksen kuin mitä sillä tähän mennessä on ollut. Ja näin voitaisiin myöskin suojata strategisilla toimialoilla toimivia pk-yrityksiä. Thank you very much indeed. Kiitoksia näistä mielenkiintoisista ajatuksista ja nyt sitten annan vuoron Günter Verhoikenille. Hän voi vastata näihin viiteen kysymykseen ja ennen sitä jäljellä olevat nimet ovat Schwab, Steeler, Weiler ja Jyvä. Eli tässä suljemme sitten tämän puhujalistan. Heillä on siis vuoro komissaarin jälkeen ja vielä yksinne. Kiitos. Käyn nämä puheenvuorojen järjestyksessä. Evelin Rova Gebhardt tarttui heti suoraan asiaan, mitä siitä tavallisesti säännötöt Euroopassa on, eivät kosketa meitä itseämme. Minä hämmästytin tämä itseänikin, näin, että näin on. Tämä tulee määräyksiä koskevat vammaisia, mutta ne eivät kuitenkaan päde sitten meidän omiin rakennuksiimme, mutta on muitakin asioita, joissa tilanne on tämä. Mutta tässä yhteydessä totesin, että me emme tule löytämään mitään tukea tälle esitykselle, jos, sano, jos meille sanotaan, että me olemme yhtään parempia kuin muut, ja komissio itse asiassa on jopa huonompi kuin eh, julkinen sektori keskimäärin. Voisin tietysti mainita erinäisiä syitä sille, miksi komissio on huono maksaja. Ja nämä ovat aika tuskallisia syitä. Ne liittyvät kulttuuriin, joka välttää riskejä niiden tasolla, jotka tekevät päätöksiä, käsitelevät asioita, on olemassa suuntaus lykätä päätöksiä maksuista aina kerrosta ylimmäksi tai jonnekin muualle, koska meillä on sääntöjä komissiossa, jotka asettavat yksittäisen vastuuseen silloin, kun on kysymys jopa pienistäkin virheistä. Joten kysymys on siitä, miten saadaan aikaan toisenlainen kulttuuri komissiossa. Mutta huolimatta tästä psykologisesta tekijästä olen mm, pitänyt sitä kiinni, että tämän esityksen rinnalla mm, luodaan komission sisäinen säädös, joka merkitsee sitä, että myös komissiossa pyritään noudattamaan tätä 30 vuorokauden mm, määräaikaa maksuissa. Voin omasta kokemuksestani sanoa, että kun aloin omassa pääosatossa, joka vastasi yrityksistä, se oli kaikkein huonoin. Vain huonompi oli kehitysapu, jossa maksut saattavat tapahtua jopa kymmenen vuoden viiveillä, joka on aika uskomatonta. Mutta minun oma pääosastoni oli huonoin maksaja. Miksi? Oli valtaisesti mikroprojekteja, ja, joissa oli huono hallinnointia. Ja tämän ongelman hoitamiseksi minun täytyy tehdä sitä osa henkilöstön arviointijärjestelmää. Tehän tiedätte, että henkilöstö arvioidaan vuosittain ja tämä tuli yhdeksi kriteeriksi, että suoritusta arvioidaan myöskin sen perusteella, että tämän viivästyneen maksujen kiintiö vähenee. Tämä on onnistunut. Voidaan sanoa, että yritysten pääosasto kuului parhaimpiin tällä hetkellä ja on saavuttanut maksutavoitteet. Siis toisin sanoen on mahdollista saada aikaan tuloksia, mutta olen täysin yhtä mieltä tästä. Ja minusta tämä ei ole todellakaan hyväksyttävää, että me katsomme, että meillä on oikeus määrätä muille, mitä heidän pitää tehdä, mutta itse kuitenkin vapautamme itsemme tällaista velvoitteista. Se ei käy. Kaikki se, mitä me teemme, sen täytyy koskea myös meitä itseämme. Evelin, voisin kertoa sinulle sellaisia tarinoita, jotka liittyvät työoikeuteen ja sosiaalioikeuteen, jotka ovat sellaisia, että hiukset nousevat pystyyn. Muissa maissa nämä olisivat vakavia työntekijöiden oikeuksien loukkauksia, mutta sellaista tapahtuu meillä. Joten on syytä pohtia tätä. Minusta tämä on hyvin tärkeää. Sitten tämä pienet ja keskisuuret yritykset, joista myöskin muut puhuivat, Rova Rapti esimerkiksi, niin minä en tänään puhunut siitä, koska se on ollut suuri aiheemme ensimmäisellä vuosipuoliskolla. Me puhuimme tässä pk-yrityksen tukevasta aloitteesta ja tehneet kaiken, mikä tehtävissä oli. Voidaan sanoa, että tässä on nyt ruuti loppu ja olemme tulleet sellaiseen vaiheeseen, jossa ei vaadita luovuutta, vaan täsmällisyyttä ja että huolehditaan siitä, että asiat viedään lävitse, ne jotka on jo hyväksytty. Jos jäsenvaltiot todella tekisivät sen, mitä on päätetty, ja me Euroopan tasolla pystyisimme noudattamaan aikatauluja sen osalta, mitä olemme suunnitelleet pienille ja keskisuurille yrityksille, me todellakin muutaman vuoden päästä voisimme sanoa, että PK-yrityksillemme on luotu parhaat mahdollisuudet puiteolosuhteet ja tämä direktiivi, joka koskee maksuviivästyksiä, on osa tätä pk-yrityksiä tukevaa aloitetta. Se on osa niitä lainsäädäntötoimia, joilla, joista ilmoitettiin silloin, kun pk-yrityksiä tukeva aloite käynnistyi. Voin vain sanoa, että on yhtä mieltä siitä, mitä täällä on todettu. Mitä sitten tulee laajempaan globaalistumisen kehitykseen, globaalistumiskehitykseen, niin on itsestään selvää, täysin selvää, että me tulemme sekä klassisilla teollisuuden alueilla että modernilla teollisuuden alueilla kokemaan syvälle menevän rakennemuutoksen. Ne tulevat yhä enemmän kansainvälistymään, globaalistumaan. Me tulemme yhä voimakkaammin näkemään, että tuotanto siirtyy sinne, missä tietyllä hetkellä ovat suotuisimmat tuotantoolosuhteet. Teollisuus on melko liikkuvaista. On kenties kuviteltavissa, että klassisten alueilla suotuisimmat olosuhteet olisivat kaikkialla Euroopassa. Se on se tilanne, että teollisuustuotannossa me menetämme työpaikkoja. Tämä mm, tendenssi tulee jatkumaan, se on väistämätöntä. Suuret yrityksemme eivät suinkaan kaadu, ne tulevat kasvamaan, ne saa, tuottavat voittoa, niillä tulee olemaan yhä enemmän työntekijöitä, mutta ei Euroopassa todennäköisesti. Tämän me olemme tienneet jo pitemmän aikaa. Ja meidän koko strategiamme, mitä tulee pieniäkin suurin on se, että, että pienten suurten käyttämätön kasvuventilaali hyödynnettäisiin Euroopassa, jotta saataisiin aikaan työpaikkoja, joita, kuten Skaalemuse sanoi, joita esimerkiksi menetellään suurilla eurooppalaisilla telakoilla ja tullaan pidettämään vastaisuudessakin. En tule elättelemään tässä mitään toiveita ja toivoa siitä, että tämä kehitys pysähtyisi. Tämä on siis ajatus, joka meillä on. Jos me vielä vertailemme eurooppalaisia ja amerikkalaisia toimia, amerikkalaiset yritykset kasvavat nopeammin, ovat voim- suurempia, ne hyödyntävät nopeammin nykyaikaista tekniikkaa, mitä tulee online-toimintaan ja niin edelleen. Tätä on analysoitu lukuisia kertoja ja on tehty kaikkia mahdollisia esityksiä, jotka liittyvät tähän. Ja minusta kansalliselle politiikalle EU-politiikka olisi tällaista, tällainen kultakaivos. Ei kysymys itse asiassa ole yrityksistä tai omistajista. Kysymys on siitä, että nämä pienet ja keskisuuret yritykset ovat työpaikkareservi. 80 prosenttia uusista syntyvistä työpaikoista syntyy näissä yrityksissä. Lähes kaikki koulutuspaikat oppisopimuskoulutuksissa syntyvät tällä alueella. Tämä on elintärkeää, että tätä toimintaa tuetaan. On myöskin huomattavaa, että Euroopassa on liian vähän ihmisiä, jotka ovat valmiita ottamaan riskin ja perustaa yrityksen. Se on heille liian mutkikasta. Siksi olemme täynnistäneet hankkeen, jolla on pyritty purkamaan byrokratiaa, siis olemme pyrkineet helpottamaan tällaista yritysten perustamista, mutta tähän liittyy edelleenkin riskejä. Euroopassa on vaikeampi saada rahoitusta yrityksen perustamiseen kuin Yhdysvalloissa. Jos Yhdysvalloissa minulla on hyvä liikeajatus, niin löydän kyllä jonkun, joka se rahoittaa. Ja jos sitten äh, kaadun, niin löytyy joku toinen, joka sitten rahoittaa uuden ajatuksen. Euroopassa tilanne on aivan toisenlainen. Ja tilanteessa, jossa mm, meillä on, voimme nähdä, että pankit ovat yhä pidättyväisempiä antamaan luottoja, se on todella tappavaa pienille yrityksille. Haluaisin myöskin perinnökseni Brysselin jättää, että toivon, että minun on ainakin onnistu saada yksi asia aikaan, mitä vahvistaa tietoisuutta siitä, että pienet ja keskisuuret yritykset todella ovat meidän taloudelliselle tulevaisuudellemme ratkaisevia. Ja että meidän täytyy huolehtia niiden hyvinvoinnista äh, jatkuvasti. Tässä siirrynkin sitten äh, Rova Saldemosen puheenvuoroon. Rova Saldemose, olen täysin yhtä mieltä teidän kanssanne. Euroopan rakennerahastojen varoja täytyy asettaa käyttöön silloin, kun niitä asetetaan yritysten käyttöön, kun yritys on kaatumassa, mutta se ei olekaan työntekijöiden kannalta mikään äh, helpotus, koska työntekijät menettävät äh, työpaikkansa kilpailukyvyn katoamisen vuoksi, niin silloin kokonaistaloudellisesti katsottuna kysymys siitä, että voidaan sanoa, että rakennemuutos on hyvä asia, se, suo, se luo aikaan voimakkaamman, kilpailukykyisemmän talouden ja työpaikat, joita menetetään vähemmän tuottavilla alueilla, ne, niitä syntyy alueilla, jotka ovat tuottavampia. Mutta nämä työpaikat eivät synty samassa, samalla paikkakunnalla, eivätkä samaan aikaan, eivätkä samalla sektorilla. Ja niillä ne edellyttävät toisenlaisia pätevyyksiä, joten työntekijä, jota tämä koskettaa tuolla tietyllä paikakunnalla, hänen kannaltaan rakennemuutos on henkilökohtainen katastrofi. Ja se on sellainen asia, jota meidän, joka meidän makroekonomimme usein unohtavat, kun ne puhuvat siitä, että rakennemuutosta täytyy pitää käynnissä. Se on kyllä ihan totta, mutta he unohtavat tässä yhteydessä miljoonat henkilökohtaiset katastrofit, joita tästä seuraa. Tähän on, tähän on vain yksi lääke. Ei mitään sellaista, mitä me komission tai Euroopan parlamentin voisimme tehdä. On yksi ainoa mahdollisuus. Meidän täytyy Euroopassa antaa työntekijöille kyky nopeasti muuttuvassa taloudellisessa ympäristössä selviytyä. Se merkitsee, me tarvitsemme laajempia taitoja. On nimenomaan juuri, muistaakseni nimenomaan Tanskassa on olemassa erinomainen malli siitä, miten tämä voidaan tehdä. Joustavuutta työntekijöiden puolella, jotta voidaan vahvistaa, parantaa heidän taitojaan ja tätä kautta luodaan sitten turvallisuutta niin, että yritykset voivat tarjota työpaikkoja. Siis vastaus tähän kysymykseen, miten ihmiset saadaan vietyä kriisin lävitse, on löydettävissä vain, jos tarkastellaan sitä, millaisia nämä ihmiset ovat, tarkastellaan heidän pätevy- pätevyyksiään. Tämä ei suinkaan merkitse sitä, etteikö olisi julkisen tahon vastuuta asioista, päinvastoin. Se merkitsee sitä, että meidän pitää olla sellaisia rakenteita koulutusjärjestelmässä, ammattikoulutuksessa, pätevöitymisessä ja myöskin yritysten sisäisissä rakenteissa, mitä esimerkiksi tulee jatko- ja täydennyskoulutukseen, jotka helpottavat sitä, että työntekijät ovat joustavampia. Nämä ovat ne kokemukset, joita minä olen saanut, ja ne ovat ainoat mahdollisuudet, joissa, joiden yhteyksissä välineet, varat rakennusasioista voivat olla hyödyksi, mutta itse ongelmaa ne eivät ratkaise yksinään. Mitä tulee laivarakennukseen erityisesti. Aina kun yritys menee konkurssiin, niin sanotaan, että komissio ei taaskaan tehnyt mitään, jotta nyt asiat kävisivät selväksi. Että te sallisi, että minä käyttäisin Euroopan budjetin varoja puuttuakseni yksittäisten yritysten tilanteeseen. Euroopan budjetissa tällaista ei ole suunniteltu. Me emme voi puuttua asioihin yksittäistapauksissa. Se, mitä me voimme tehdä, on, että sektorille, josta on kysymys, luodaan parhaat mahdolliset puiteedellytykset. Tämä kenties yllättää teidät. Laivarakennussektori oli ensimmäinen alue, jossa ylipäätään sovellettiin tätä uutta poliittista lähestymistapaa. Komission aloitteen tulosta ö, oli se, että kun oli olemassa laivarakennuskriisi tämän vuosituhannen alussa, ja tämä aloite johti siihen, että Euroopan rakennusteollisuus on tullut kokonaisuudessaan huomattavasti kilpailukykyisemmäksi. Me olemme aina tienneet täsmällisesti, että Euroopan äh, rakennusteollisuus on äh, sellainen, että sen rakenteet ovat äh, alttiita muutoksille, koska tässä tällä sektorilla lisääntyy jatkuvasti paine. On uusia maita, jotka ovat tulossa, on kiinalaiset ovat tulossa, ja tuottavat massatuotteina rahtialuksia. Ja ne maat, jotka ovat aikaisemmin näitä tuottaneet, siirtyvät nyt sitten erityisalusten sektorille. Ja tätä kautta ne asettavat eurooppalaiset yritykset painostuksen alaiseksi erityisalusten sektorilla. Ainoa mahdollisuus, joka eurooppalaisilla telakoilla on, on, että säilyttää johtajuus teknisellä alueella, mutta kysymys on vain silloin aluksista, joissa palkkakustannusten osuus ei ole huomattava. Haluaisin tähän vielä sanoa sen, että minusta on hyvin huolestuttavaa, että meillä on vapaakauppasopimus, tai neuvottelun vapaakauppasopimusta Etelä-Korean kanssa, ja olemme hyväksyneet siinä sen, että korealaiset kieltäytyvät sovittelumenettelyn puitteissa, joka tapahtuu maailman kauppajärjestössä, ylipäätään edes keskustelemasta meidän kanssamme. Meillä on, oli monet tavata, että korealaiset harjo, korealaisilla on täysin epäreiluja menettelytapoja, jotka ovat haitaksi eurooppalaisille telakoille. Ja minä toivon, että Euroopan parlamentti, kun se käsittelee vapaakauppasopimusta Etelä-Korean kanssa, siinä yhteydessä myös tarttuu Euroopan telakoiden tilanteeseen. Tämä on melko vaikea tilanne teidän mainitsemanne telakka ainoa, joka on vaikeuksissa. Ensi viikolla Bremenissä on laivarakennuskonferenssi, jossa koko Euroopan laivarakennusteollisuus eh, ja kaikki ne maat ovat mukana, joita tämä koskettaa. No niin, me siis teemme asialle jotakin. Tuo vaan rapti, uskoakseni sinne kysymykseen. En täysin oikein ymmärtänyt sitä, mitä te tarkoititte, kun puhuitte lääkkeistä. Nyt esitin kysymys potilaiden oikeuksista saada tietoa. Tässä minun täytyy todeta, että ei ole totta, etteivät potilaat olisi vaatineet tätä. Asia on niin, että valitseva lainsäädäntö kieltää mainonnan ja tiedottamisen reseptilääkkeistä. Ja reseptilääkkeiden mainoskielto on välttämätön asia, sen täytyy säilyä. Sitä yritetään toistuvasti kiertää. Esimerkiksi siksi, että raja mainonnan ja tiedottamisen välillä on usein vaikea vetää, mutta komissio pyrkii tällä mainonta mainostamiskiellon eh, kiertämistä estämään voimakkaasti sillä, että olisi selkeästi määriteltyjä tiedottamisoikeuksia, mitä tulee reseptilääkkeistä tiedottamiseen potilaille. Kuitenkin perustavanlaatuisesti haluaisin sanoa, että minun on hyvin vaikea ymmärtää, miksi reseptilääkkeiden tapauksessa jokainen, joka niillä ansaitsee rahaa, se, joka kehittää, se, joka valmistaa, se, joka niillä käy kauppaa ja se, joka niitä määrää, kaikki nämä saavat tietää kaiken näistä lääkkeistä, kaiken. Mutta se, joka lääkkeet joutuu ottamaan, saa vasta sitten tietää, mistä on kysymys, kun saa lääkkeen. Minä en suorastaan voi tätä oikein ymmärtää. Ja sivumennen sanoen on täysi illuusio kuvitella, että potilaat eivät saisi tietoja. Yhdysvalloissa tällaista ei ole, mutta Yhdysvalloissa ei ole mitään eroa myöskään mainon ja tiedottamisen välillä. Siis jokainen, jolla on tietokone, joka osaa englantia, saa tietää kaiken lääkkeestä, mikä haluaa tietää. Ainoa, mitä hän ei saa tietää, on se, että se, mitä hän lukee, onko se mainontaa vai tiedotusta joten Euroopan tuomioistuimen eh, päätöksen mukaan on välttämätöntä, että tehdään selkeä rajaveto sen suhteen, mikä on sallittua ja mikä ei. Ja tästä syystä komissio on tehnyt tämän esityksen. Ja eh, tästä haluaisin sanoa, että tämäkin on ollut itse asiassa Euroopan parlamentin vaatimus. Mutta komi- ikään kuin komissio itse olisi halunnut tätä, tai vaikka komissio ei halunnutkaan tehdä tällaista esitystä, meidän täytyy tehdä se, koska parlamentti oli vaatinut komissiota tekemään tämän. En nyt Niina Ramanders, sen todellakaan tiedä, onko niin, että on olemassa eurooppalaisten äh, hälytysjärjestelmien harmonisointia. Minä olisin enemmänkin äh, olemaan varovainen, enemmänkin olemaan varovainen, mitä tulee harmonisointiin. Ja minä pitäisin ensisijaisena, vaikka tehtäisiin eurooppalaista harmonisointia, että normittaminen tapahtuisi äh, Geneven kautta, koska standardit ovat valmistajien intresseissä. Meidän lainsäätäjinä tulisi tehdä harmonisointia vain silloin, kun se on ympäristön etujen mukaista tai terveyden tai turvallisuuden kannalta aivan välttämätöntä. Me olemme tietyissä tapauksissa tehneet eh, ympäristökysymyksissä, koska kysymys on siitä, että olemme estää romujen syntymisen. Mutta minä haluaisin pyytää, herra Manders, että hetken miettisitte sitä, mitä sanoitte car trackingista, autojen jäljittämisestä. Minä olin muun muassa vastuussa eh, turvallisuustutkimuksista on juurikaan keskustelleet siitä. Se on sellainen alue, josta parlamentti ei ole kovinkaan kiinnostunut, mikä minua hiukan hämmästyttää, koska siinä käytetään paljon rahaa. Se on sellaista tutkimusta, joka käsittelee sellaista tekniikkaa, jolla pyritään turvaamaan, lisäämään sisällistä, sisäistä turvallisuutta esimerkiksi terrorismia vastaan. Ja olen antanut työntekijöideni tehdä listan sellaisista tutkimushankkeista, joita pidetään poliittisesti arkaluontoisina. Ja tämä lista oli melko huomattava. Ja miksiköhän niitä tavallisesti pidettiin sitten tavallisesti poliittisesti tärkeinä? Perustana oli se, että riskinä oli puuttuminen yksityisyyteen. Joten minä voisin tietysti kertoa teille sitä, minkälainen tekniikka, minkälaista tekniikkaa nyt on olemassa, mikä tekee mahdolliseksi henkilöiden autojen jäljittämisen. Herra Manders, tekniikka, jolla voidaan määritellä, missä olette, kenties jopa se, mitä tietyllä hetkellä jopa teette, tämä tekniikka on mahdollista. Pyydän teitä hetken, pyydän teitä hetken miettimään tätä. Tämä koskee myöskin autojen jäljittämistä. Pyydän teitä miettimään sitä. Haluammeko me tätä? Pyydän teitä miettimään sitä. Niin, Michel. Mukavaa, että olet täällä. Syömisesti tervetuloa. Niin, mitä tulee äh, äh, huomautuksia, jotka liittyvät tätä maksuviivästysdirektiiviä, niistä on valmis käymään keskustelun kanssa se pitempäänkin, mutta en usko, että tulee tapahtumaan se, mitä pelkäät, että julkiset äh, toimiksiantajat Äh, pidättäytyvät toimeksiantojen antamisesta, jos ne eivät pysty, no- jos niin on noudattava tiettyjä määräaikoja maksuissa. Ongelma on se, että Euroopan unionissa meillä on valtaisia eroja. Mehän, ovatko luvut täällä? Hetkinen. Tämä on erittäin mielenkiintoista. yeah, yeah. Also we have... Niin. Aloin muutaman luvun sanoa. Niin. Maksut, joita todella tapahtuu kymmenen päivää Yhdistyneessä kuningaskunnassa, äskeisimmän lainmuuton jälkeen 14 päivää Suomessa, 14 päivää Irlannissa, 30 Luxemburgissa ja Ruotsissa, 45 Ranskassa, 60 Espanjassa, 90 Italiassa ja Kreikka luku on, äh, on täysin määrittelemätön. Niin, haluan tällä vain sanoa sen, että tämä on mahdollista äh, osoittaa, että Euroopan unionissa on hyvin erilaisia äh, esimerkkejä siitä, joita voidaan saavuttaa näitä tällaisia määräaikoja, noudattaa määräaikoja ilman, että valtio tai julkinen taho pidättäytyy toimeksiantojen antamisesta. Mutta se, mitä julkisiin yrityksiin tulee, esimerkiksi sairaaloihin tai muihin sosiaalisiin laitoksiin, niiden osalta esityksessämme on suunniteltu, että olisi kansallisia poikkeussäädöksiä, mutta olen valmis keskustelemaan tästä vielä teidän kanssanne yksityiskohtaisesti. Että toinen kysymys, joka koskee eurooppalaista säästökassaa, se on McGreevin käsiteltävänä ja mieluummin hänen vastata tähän, koska en tunne hänen kantaansa asiaan. Minä tunnen suurta sympatiaa pankkeja kohtaan, jotka eivät näe voiton maksimointia ainoaksi toimintansa tavoitteeksi. Minä olin mitään Saksasta, jossa pankkirakenne on hyvin toisenlainen kuin useimmissa muissa maissa, jossa meillä on julkisodellisia pankkeja, joilla on tehtävänä antaa tukea alueellisella tasolla, jossa, jossa meillä on osuuspankki, osuuskunnallisia pankkeja, jotka toimivat tietyillä sektoreilla – Eli eh, Saksassa pankkien eh, tavoitteena ei ole välttämättä voiton maksimointi. Tätä vastaan on hyökätty viime vuosina. Erilaiset finanssigurut Wall Streetiltä ja Lontoon Citystä ovat hyökänneet tätä vastaan. Nyt kriisitilanteessa voisin kuitenkin sanoa, että tämä on osoittautunut hyvinkin suureksi avuksi. Thank you, thank you very much indeed for, uh... Kiitoksia jälleen hyvin kattavasta vastauksesta. Tarkistan paikataulua, voitko jäädä tänne vielä? Meillä voi mennä tässä hiukan yli aikaa, mutta nyt jos mahdollista haluaisin saada päätökseen tämän kysymys- ja vastaussession seuraavan vartin sisään. Minulla on tässä puhujalista, joten pyytäisin teitä olemaan mahdollisimman lyhyitä ilman, että joudutte rajoittamaan luovuttanne. Meillä on Schwab, Weiler, Kieler, Kelly, Luulenpa, että Rova Rapti haluaa vastata, mutta toivottavasti voitte puhua suoraan herra Verhoikenin kanssa myöhemmin. Eli nyt nämä viisi kollegaa pyydän teitä puhumaan lyhyesti, jotta komissaari saa vielä vastausvuoron. Andreas Svaab, ole hyvä. Kiitos herra puheenjohtaja, kiitos Andreas Verhoiken, että näin nopeasti jälleen tulitte parlamenttiin, kun parlamentti käynnissä työnsä. Se osoittaa sen, miten paljon työtä on tehty jo ennen kesätaukoa ja tämä tekee meille työn mielenkiintoiseksi lähikuukausina. Haluaisin mielelläni maksuviivästysdirektiivistä olla paljon puhumatta, mutta minusta oli mielenkiintoista se, että se on yhteydessä tähän pk tukevaan aloitteeseen. Ja on suuri ansio se, että julkinen huomio tähän ongelmaan komissiossa on lisääntynyt teidän toimikaudellanne, mutta täytyy ajatella myös sitä, että kysymys on kuitenkin ennen kaikkea psykologisista elementeistä, joilla on paljon merkitystä asiassa, mutta kuitenkin on saatu aika enemmän huomiota tälle asialle, mutta tulevatko nämä yksittäiset toimenpiteet olemaan vaikutuksia sellaisia kuin toivottavia, ei riipu komissiosta eikä parlamentista, vaan siitä, miten asia näkevät ne, jotka ovat mukana talouselämässä. Mutta tietysti on kysymys myös kysymyksestä, jonka otitte esille, kun puhutte komissiosta ja virkamiesten toiminnan arvioinnista, kun puhutte siitä, miten ylipäätään maksuja toteutetaan. Kysymys on siis viimeksi siitä, miten nopeasti politiikka pystyy toimimaan. Ja ennen kaikkea mitä tulee byrokratian vähentämiseen, joka on erittäin tärkeää eh, pienille yrityksille, voimme todeta, eh, Tämä on esimerkiksi nyt traktoridirektiivin, traktiin istuinten eh, direktiivin osalta, että muistatte tämän asian ja tietysti ikävää, että tämän hermostuttavan aiheen yhdistet minun nimeeni, mutta, me, mutta Rova ja Rova Vaile ja minä me olemme kuitenkin puolueen ylittäen pyrkineet toimimaan asiassa. On kestänyt kolme vuotta, kunnes on viimeinkin saatu aikaan ehdotus, joka liittyy ja noudattaa kansainvälisiä normeja ja saa tämä ehdotus aikaiseksi, mutta kuitenkin haluaisin sanoa, että olisi syytä pohtia vielä sitä, miten voitaisiin nopeuttaa oikeudellisesti sitä, että tällaisia esimerkkejä voitaisiin nopeasti viedä tulevaisuudessa lävitse vielä nopeammin. Sitten Catherine Steeler, hän on valiokunnan uusi jäsen, tervetuloa. Hän on ollut muualla tällä välin, joten tervetuloa jälleen myös tähän valiokuntaan. And, uh... Kiitoksia, Malcolm. Kiitos myös komission jäsen. Haluaisin vain ottaa esille asian, jota Yhdysvalloista ja pk-yritysten työpaikkojen luonnista. 21 miljoonaa uutta työpaikkaa on luotu vuonna 2008 ja se on tuonut hyvin paljon varoja lisää Yhdysvaltain talousarvioon. 1300 on noustu 3100 työpaikkaan pk-yritysten kohdalla. Ja tämä meidän täytyy ehdottomasti ottaa huomioon. Meidän täytyy tarkastella sitä, missä Euroopan unionin Yahoo, Googlet ja Facebookit ovat. Meidän täytyy suhtautua tähän erittäin vakavasti. No maksuista puhun hyvin lyhyesti, koska tiedän, että meillä ei ole paljon aikaa. Yhdistynyt kuningaskunta on ollut hyvin tehokas tilastojen mukaan. Viranomaiset suhtautuvat hyvin myönteisesti tähän 30 päivän määräaikaa, mutta eivät niinkään myönteisesti 5 prosenttiin, siis tähän sakkokorkoon. Hyvin monet paikallisviranomaiset pyrkivät olemaan valmiimpia ja tiedän, että sähköiset maksukortit on otettu käyttöön monin sen viranomaisten toimesta, ja ne ovat olleet tehokkaampia. Haluaisin, että tämän kaltaista toimintaa ja aloitetta teottaisiin, tuettaisiin tehokkaammin sen sijaan, että otettaisiin tällainen kiinteä 5 prosentin sakkokorko käyttöön, joka ei todellakaan ratkaise myöstyneiden maksujen ongelmaa. hyvin usein yritykset saavat, julkiset yritykset saavat maksua nimenomaan toisilta julkisilta yrityksiltä, eivätkä niinkään paikallisilta taholta. Kiitoksia. Ää. Äh. Kiitos Catherine. Sitten Barbara Weiler, ole hyvä. Ja mm, komissaari. Niin, herra komissiina, se hyvät kollegat. Minäkin haluaisin aloittaa tällä maksujärjestysdirektiivillä. Olen lukenut, että tämä 86 miljardia koskevat äh, EUta 86 miljoonaa koskevat EUta. Tässä yksittäin Euroopassa on kyse 50 miljoonasta. Nyt en kuule komission kommentteja. Rova Väli sanoo huomattavasti korkeampi, koska muutenhan puolet olisi Saksassa ja se olisi epätodellista. Niin. Minä olisin halunnut saada tietää, että kun nyt, meillä nyt tällä hetkellä on kommentteja, joita on tullut eri talouden järjestöiltä, tästä esityksestä. Meillä on tärkeää, mitä kuntien edustajat tästä ajattelevat. Haluaisin tietää, hyvä Günther, miten etukäteen on, minkälaisia reaktioita on saatu kunnallisilta järjestöiltä, miten ne ovat suhtautuneet tähän. Olen kuullut tässä vielä huonomman luvun. mitä on sanottu, että saatavista suurta osaa ei voida enää edes periä, vaan nämä summat yksinkertaisesti menetetään. Ja tämä on tietysti PK-yrityksille erityisen haitallista. Tämä siis oli yksi asia, jonka halusin ottaa esille. Toinen asia liittyy tällaisiin perustavanlaatuisiin kommentteihin, jotka liittyvät tukiin. Te sanotte, että tuet eivät ole sallittuja, ne ovat vain poikkeuksia, jotka täytyy pystyä perustelemaan. Me olemme tästä varmastikin samaa mieltä se, että ei saisi olla kansallisia poikkeuksia, että kun on italaisista ja saksalaisista autoista, että olisi poikkeuksia, niin he pitää suojella, e, mikä olisi tärkeää. Meillästikin on meidän kaikkien intressissä, että ei harjoita mitään erityispoikkeustoimia Euroopan unionin sisällä, mutta, mutta yhteiskunnallinen yksimielisyys, siitäkin täytyy, senkin täytyy vallita näissä kysymyksissä. On olemassa sellaisia tapauksia, joissa pyritetään et, siihen, että työntekijät pyrkivät ottamaan, huolehtimaan sellaisista asioista, jotka liittyvät huonoon hallintotapaan, joita on aikaisempi omistaja harjoittanut, pyrkineet saamaan yritystä toimimaan uudestaan. Eli täytyy katsoa, että Tukimukset, jotka johtavat tällaiseen yhteiskunnalliseen konsensukseen, jossa ei ole kysymys siitä, että annettaisiin tukea huonolle hallinnoinnille. Sellaiset täytyisi hyväksyä Euroopan unionissa, niitä täytyisi tukea. Kenties seuraavan viiden vuoden aikana pitäisi pyrkyä puhua uusista arvoista, uudesta pohdinnasta, ja tarttua sellaiseen pohdintaan, joka koskee tätä tukea, joka ei ollut tähän saakka täysin ymmärrettävää. Tämä olisi kenties meille uusi tehtävä globaalistumisen puitteissa ja vallitsevan rahoitusmarkkinoiden kriisin yhteydessä. Traktoridirektiivistä en halua sanoa kovinkaan paljon, kun herra Schwab jo lähti pois täältä. On totta, että minäkin olen ollut mukana sen käsittelyssä, mutta jotta nyt totuus tulisi esiin, minä voin muistaa, että suuri osa ongelmista ei liittynyt komissioon eikä kristillisdemokraatteihin, vaan traktorin valmistajien järjestöön, jotka eivät ole valmiita rakentavaan yhteistyöhön. Tämäkin täytyy sanoa, koska totta kai tarvitaan standardien, turvallisuusstandardien ja turvallisuusnormien toimeenpanoa, jota myös ala itse tukee. Tähän he eivät silloin ole valmiita, ja siksi me sosiaalidemokraatit olemme sitten hylänneet tämän asian. Nyt asia on tulossa taas uudelleen käsiteltäväksi, ja olenkin utelias näkemään, miltä se nyt näyttää. Ja vielä viimeinen kommentti. Vahinko, että, et sanoit meille aikaisemmin sitä, että, että komissio ei itse noudata eurooppalaisia direktiivejä. Tämä on minulle aivan yhtä uusi asia kuin teillekin. Jos olisin tiennyt tämän aikaisemmin, olisimme voineet esittää sitä, että olisi sanottu kanne komissiota vastaan. Sellaista tapahtuu muissakin yhteyksissä. Jos ajatellaan miksi niin kun, kun uusia komission jäseniä nimitetään, voimme esittää komission jäsen ehdokkaillekin kysymyksen siitä, mitä, ne ajattelevat, mitä he ajattelevat direktiivien noudattamisesta. Mr. Juvin. Mr. Juvin. Monsieur le Président, euh, Monsieur le Commissaire, tout d'abord je vous remercie pour... Euh, Kiitoksia, hyvä komission jäsen. Haluan kiittää teitä tästä erittäin selkeästä analyysistä jossa te puhuitte myös siitä, miten tarpeellista on parempi sääntely, älykkäämpi, sopivampi sääntely. Ja minun mielestäni vaalit, joita nyt Euroopassa käytiin, ovat osoittaneet nimenomaan tämän kansalaistenkin tahdon. No sisämarkkinat. Siitä te totesitte, että sisämarkkinoiden täytyy saada hyödyntää tätä parempaa sääntelyä. Eli meidän täytyy konsolidoida tämä myönteinen tilanne. Se merkitsee sitä, että meidän täytyy käyttää kaikkea sitä liikkumavaraa, jota meillä on, ja optimoida sisämarkkinoiden toiminta. Esimerkkinä tämä maksujen myöhästymisdirektiivi, jonka avulla voimme optimoida niiden välineiden hyödyntämisen, jota meillä on. Ja tietysti meidän täytyy suhtautua myönteisesti tähän ehdotukseen, vaikka tietysti keskustelu sitten itse soveltamispuolesta on hyvin laaja-alaista. Parempi säätely, jonka tavoitteena on optimoida sisämarkkinoiden toiminta. Onko se absoluuttisesti riittävää? Esitän kysymyksen, sillä tavoitteena on myös suojella sisämarkkinoita. PK-yritykset kärsivät epätasapainoisesta tilanteesta, joka tällä hetkellä on vallalla. Esimerkiksi kilpailu, tuotteiden välillä, joita tuodaan muista maista, joita taas valmistetaan Euroopassa. Se on tärkeä kysymys ja hyvä komission jäsen, olen aivan samaa mieltä teidän kanssanne siitä, miten tärkeää on se, että sisämarkkinoiden toiminta maksimoidaan, aivan kuten totesitte. Ja tarvitsemme tässä suhteessa tietysti lainsäädäntöehdotuksia, jotta näitä asioita voidaan panna. Ja vielä kerran haluan todeta, että esityksenne oli erittäin mielenkiintoinen ja tyydyttävä, mutta ehkäpä voisimme hyödyntää kaksi, kahdensuuntaista lähestymistapaa paremminkin niin, että optimoidaan markkinoiden toimintaa ja suojellaan sitä paremmin samanaikaisesti. Kiitoksia. I should also welcome... Kiitoksia, herra Jyvän. Minun piti myös toivottaa teidätkin tervetulleeksi. Ja sitten vielä yksi uusi kollega, herra Kelly, olkaa hyvä. Puhun hyvin lyhyesti. Pari lyhyttä asiaa, herra komissaari. Irlannissa, kuten muissakin maissa, valmistussektori on kärsinyt kovasti ja tällä hetkellä toivottavasti saamme kohta positiivisia uutisia tietyistä syistä. Meillä on ollut joitakin keinoja käytössämme, esimerkiksi koulutusrahasto ja niin edelleen. Ne ovat sellaisia asioita, jotka voivat auttaa meitä, erityisesti mitä tulee tähän valmistussektoriin kohdistuvassa kriisissä ja vaikkapa IT-alan kriisissä. Nythän asia on suhteellisen kiireinen, mutta aiemmin tämä kiire, kiireellisyyden puute on vaikuttanut näiden toimien kehittämiseen hyvin suuresti. Toiseksi olen aivan samaa mieltä tästä energiatehokkuusasiasta, mutta tärkeää on nyt miettiä sitä teknologiaa, joka tämän alan takana on. Ja olen huolissani siitä, että jollakin tavalla meidän pitäisi liikkua tiettyyn suuntaan näissä teknologiaratkaisuissa, sillä meidän täytyy ehkä ottaa nämä asiat uudelleen vielä tulevaisuudessa esiin. Se on hyvin suuri ala, siihen liittyy paljon erilaisia huolenaiheita. Ja vielä sitten maksuviivästyksistä nopea huomio. Irlannissa me olemme lähteneet jo tälle tielle. Ensinnäkin on asioita, jotka pitää jättää minun mielestäni pois tästä. Ne liittyvät kouluihin, sairaaloihin ja niin edelleen. Eli tällaisiin hyvän tekeväisyystarkoituksiin. Toisekseen en ymmärrä, miksi tämä ei voisi päteä myös yksityissektorille, esimerkiksi rakennusalalle, valmistussektorille. Siellä on menetetty paljon työpaikkoja, paljon työtä sen takia, että maksu, maksut ovat olleet niin paljon myöhässä, joten siksi se olisi tärkeää saada myös tälle yksityissektorille toimimaan. Ja lopuksi vielä pari sanaa siitä, miten nämä yritykset painiskelevat tämän EU-byrokratian kanssa, joten ne suhtautuisivat varmasti myönteisesti tähän aloitteeseen. Kiitos. <clears throat> Niin, hyvät naiset herrat. Siis, tämä kärsimystarina, joka liittyy traktoreihin, se on nyt lähestymässä loppuaan en, ja minä tulen sitten aikana esittelemään teille direktiivin sitten, kun se on olemassa, mutta tämä todellakin on ollut pitkä kärsimyshistoria. Olen kiitollinen siitä, että Euroopan parlamentin jäsenet, Euroopan Weile, Schwab ja eräät muutkin, eivät ole koskaan lakanneet harjoittamassa painostusta. Siitä on ollut paljon apua. Rova Stila haluaisin sanoa, että se iskusana, jota te käytitte, hyvien käytänteiden muuttaminen ja toiselta oppiminen PK-politiikassa, PK-politiikassa, pk on keskeistä. Se on eräs meidän päätoimistamme. Siinä politiikassa harjoitamme pk suuntaan. Pyrimme vaihtamaan tietoja, kokemuksia, organisoimaan tällaista tietoja ja kokemusten vaihtoa suoraan yritysten välillä, mutta myös julkisten laitosten, kanssa, jotka luovat puitedellytyksiä PK-yrityksille. Olen valmis asettamaan teidän käyttöön hyvin kattavaa aineistoa tästä. Myöskin suurimmasta Business Support-verkostosta, jonka olemme luoneet Euroopan unionissa, joka on maailman suurin. Se on tiedon ja kokemuksen verkottomista, jota on saatu pienten ja keskisuurten yritysten alueelta. Me olemme saaneet tässä erinomaisia kokemuksia ja voimme selvästi nähdä, miten ajatukset, jotka on kehitetty yhdessä maassa, yhtäkkiä on sitten otettu käyttöön toisessa maassa. Nousee esille asioita, jotka esimerkiksi on ensin tehty Tanskassa ja sitten nousevat esille Portugalissa. Asiat, jotka ensin ovat nousseet esille Luxemburgissa, nousevat esille sitten yhtäkkiä Bulgariassa. Tämän kaiken olemme jo voineet nähdä ja tämä on todella kaunista nähtävää. Tämä toimii hyvin ja voin sanoa, että tämä on erittäin keskeinen kysymys. Herra Jevin, haluaisin sanoa, että mitä tulee kilpailutoimintaan äh, ajatellen nimenomaan eurooppalaisten kilpailuasemaa kansainvälisissä puitteissa. PK-yritykset ovat suhteellisen harvoin äh, alttiina globaalille kilpailulle. PK-yritykset Euroopassa, jotka ovat mukana globaalissa liiketoiminnassa, ovat erittäin pitkälle erikoistuneita. Ne tuottavat erittäin erikoistuneita tuotteita, ovat kenties maailmanmarkkinoiden johtajia tällä alueella, vaikka ne ovat pieniä yrityksiä. Globalistumisella on, siihen liittyy, globalistumiseen liittyy myöskin ulottuvuus, johon liittyy suuruus, ja pienet ja keskiyuudet yritykset meidän määritelmän mukaan ovat tavallisesti liian pieniä, jotta ne ylipäätään voisivat osallistua globaaliin kilpailuun. Tässä syystä ne ovat itse asiassa mukana myöskin vähän eurooppalaisessa kilpailussa. Olisin iloinen, jos meidän pk-yrityksemme voisivat hyödyntää paremmin sisämarkkinoita kuin ne tällä hetkellä tekevät. On joitakin esteitä, jotka ovat väistämättömiä. On turha kuvitella mitään muuta. Kulttuurillinen monimuotoisuus, jota me kaikki pidämme hyvänä, ja jonka me näemme Euroopan suureksi eduksi, siihen liittyy taloudellinen haitta. Yhdysvalloissa riittää yleensä yksi kieli yrityksille ja silloin se voi harjoittaa toimintansa kaikkialla Yhdysvalloissa. Meillä tilanne ei ole tämä. Jos, meillä on, jos olemme yrittäjiä Liettuasta, meillä on melkoisia ongelmia, jos haluamme kaikkialla Euroopan sisämarkkinoilla toimia. Ja tämä on otettava huomioon. On olemassa siis kulttuurillisia, kulttuurista ja kielistä monimuotoisuutta, joka vaikeuttaa pienten ja keskisuurten toimintaa, ja tästä tuli pääsemään eroon. Mutta meidän on hyväksyttävä tämä. Tekniset esteet, ne voimme purkaa, ja sitä olemme tekemässä. Mitä sitten tulee kysymykseen tuonnista sellaisista maista, joissa on alhaisempi syntyviä sosiaalikustannuksia tai ympäristöstä syntyviä kustannuksia, tai jotka meidän mielestämme harjoittavat epäreilua kilpailua. Kaikella siellä, missä tuotteet on standardisoitu, missä on olemassa alueet, joissa on eurooppalainen lainsäädäntö, silloin näitä tuottavia tuotteita koskevat täsmälleen samat määräykset. Joku, joka Koreasta tai Japanista jostakin muualta tuo meille jotakin, ja tämä tuote on sellainen, jota koskee säätely, silloin tuotteen täytyy vastata meidän normejamme. Mutta tärkeää on kuitenkin, ja tämä koskee ennen kaikkea Kiinaa, että monissa mm, maailmanmaissa maissa tuotanto-olosuhteet ovat sellaisia, että alhaisen sosiaali- tai ympäristökustannusten vuoksi voidaan tuottaa edullisemmin. Mutta tämä liittyy globaalistumiseen. Tämä on syy siihen, miksi massatuotanto siirtyy näihin maihin. Ja me Euroopassa joudumme keskittymään huippulaatuun ja huipputekniikkaan. En usko, että tätä voidaan enää muuttaa. Olen, en ole varma siitä edes, että sitä pitäisi muuttaa. Mutta yhdessä, yhdessä asiasta varmasti olemme yhtä mieltä. Se, että asiaan pitää energisesti tarttua, voimme eurooppalaisena harjoittaa painostusta, jotta joko kansainvälisillä sopimuksilla tai vapaaehtoisilla käytännössäännöillä ympäristö- ja sosiaalinormeja, jotka liittyvät siis tuotanto-olosuhteisiin, korotetaan huomattavasti niissä maissa, joista me puhumme. Ja minä haluaisin mielelläni nähdä sen, että suuret eurooppalaiset yritykset suostuisivat sellaiseen käytännössääntöön, joka velvoittaisi ne niissä maissa, joissa ne tuottavat ja joista ne ostavat soveltamaan samanlaisia normeja kuin ne soveltavat Euroopassa. Tämähän voidaan tehdä. Ja silloin tämä ongelma siis hiukan toisen näköiseltä. Herra Kelly, äh, otan mieleen tiedokseni sen, mitä te mainitsitte. Ja tulemme äh, katsomaan sitä, mitä tässä on tekeillä näillä konkreettisilla aloitteilla, niihin tullaan palaamaan tässä valiokunnassa vielä myöhemminkin. Seuraavalla vaalikaudella me joudumme pohtimaan joitakin asioita uudestaan. Esimerkiksi seuraavalla vaalikaudella joudumme pohtimaan sitä, miten voidaan varmistaa se, että tietyt teollisuuden alat, joita tarvitaan, jotta talous voidaan pitää käynnissä, miten nämä teollisuusalat voidaan pysyvästi säilyttää Euroopassa ja vastaamaan kysymykseen siitä, minkälaista tekniikkaa meidän pitää hallita ylipäätään Euroopassa ja mitä tekniikkaa me Euroopassa joudumme itse soveltamaan ja mitä johtopäätöksiä täytyy tässä sitten tehdä, jos me sanomme, että tiettyä tekniikkaa tarvitaan Euroopassa ja tämän tekniikan pohjalta meidän täytyy tuottaa Euroopassa ja mitä me sitten teemme, jos syntyy tällainen kilpailutilanne, josta jo aikaisemmin puhuin. On siis äh, todellakin paljon mielenkiintoisia ja tärkeitä asioita, joista voimme keskustella, ja lopuksi, anteeksi, lopuksi, nyt mitä vielä korjata Malcolm itseäni, niin, niin olit oikeassa, kun veti, epäilitte lukuja, niin äh, päädyin väärälle äh, riville. Nyt siis annan kaksi lukua, jotka voin varmistaa. Ensimmäinen luku on se, että siis julkisten hankintojen kokonaisvolyymi Euroopan unionissa on uskomatonta, mutta totta, 1943 miljoonaa, eli 1,9 1,9 biljoonaa, anteeksi, englanniksi trillion, eli biljoonaa. Tämä on siis suurimpia ongelmia Euroopassa, että Saksan biljoonat ja triljoonat ovat englanniksi jotakin muuta. No niin, joka tapauksessa tulikin paljon rahaa. Sitten. Ja nyt sitten seuraava luku. Jos saamme aikaan sen, että julkiset toimeksiantajat pystyvät noudattamaan 30 päivän maksumääräaikoja, silloin saadaan lisä likviditeettiä eurooppalaisille yrityksille, jonka suuruus on 100 179 miljardia. 179 miljardia euroa. Joten nämä ovat siis nämä luotettavat luvut. Nyt siis puhumme todellakin makrotaloudellisesti katsottuna suuren luokan asioista. Kiitos. Well, uh, Gunther, thank you. Kiitoksia Günther todella paljon hienosta esityksestä tässä kannatti kyllä käyttää hieman lisää aikaa. Kiitoksia kollegoille kysymyksistä. Ja nyt sitten kutsumme myös kollegasi puhumaan tänne, jotka ovat tehneet tätä vaikutusten arviointia. Kiitoksia paljon, että pääsit tulemaan. Toivottavasti saamme mahdollisuuden kutsua sinut tänne uudestaan. Kiitos paljon. Uh, now, ladies and gentlemen. Nyt, hyvät naiset ja herrat, sitten olemme hiukan myöhässä aikataulusta. En halua pidätellä teitä tuosta Ruotsin järjestämästä drinkkitilaisuudesta, mutta meillä on muutama asia, jotka pitää käydä läpi. Erityisesti tuo Christian Busoin asia ja haluaisin pyytää teitä lähtemään mahdollisimman hiljaisesti, jos niin on pakko tehdä. Halusin käydä muutaman muotoseikan läpi hyvin nopeasti ja tehdä pari ilmoitusta. Ensinnäkin meidän pitää muodollisesti, virallisesti hyväksyä. Meidän pitää siis hyväksyä pöytäkirja tuolta heinäkuun, heinäkuun 16. päivän kokouksesta ja se on teillä, teille jaettu. Haluaisin nyt pyytää hyväksyntäänne tälle pöytäkirjalle. Kiitos. Ja sitten haluaisin kiinnittää huomionne yhteen kohtaan tässä pöytäkirjassa. Siellä sovittiin ylimääräisen kokouksen järjestämisestä 7. joulukuuta. Ruotsi pyysi mahdollisuutta päästä puhumaan meille, sillä tuo kilpailukykyneuvostohan kokoontuu sitten sen jälkeen. Ja sitten halusin pyytää teiltä virallista hyväksyntää sille, että meillä on muutamia asioita, joiden parissa valiokunta työskenteli viime vaalikaudella. Meidän täytyy nyt hyväksyä ne uudestaan, jotta voimme ottaa ne uudelleen käsittelyyn. Ja ensimmäisessä käsittelyssä oli tuo kuluttajaoikeusdirektiivi. Ensimmäisessä käsittelyssä oli myös tämä metrologiadirektiivi, josta herra Verhoiken jo puhui. Ja sitten sitten asetus käsittääkseni tekstiilituotteista ja niiden nimistä. Ja sitten myös rakennustuotteiden harmonisointi toisessa käsittelyssä. Pyydän hyväksyntäänne nyt sille, että katson, että näiden asioiden parissa työskentelyä jatketaan. Kiitos. Oliko sinulla näihin asioihin liittyvää sanottavaa? Herra puheenjohtaja, en nyt halua teitä ärsyttää, mutta olen merkinnyt kokouskalenterini, kuten me kaikki tällä vasemmalla, että 7.12. meillä on suuri eurooppalainen kokous, johon kaikkien Euroopan edustajien, Euroopan parlamentin jäsenten tästä ryhmästä tulisi osallistua. Ehkä tämä pitäisi vielä tarkistaa. Voin tarkistaa totta kai tämän päivämäärän ja keskustella siitä vielä Ruotsin kanssa uudelleen ja palaan tähän asiaan koordinaattorien kanssa. Sitten mainitsin aiemmin, että meillä oli hyvin rakentava kokous tänä aamuna koordinaattoreiden kanssa. En käy sitä läpi yksityiskohtaisesti, voitte puhua siitä myöhemmin ja voimme, me voimme puhua näistä strategisista asioista vielä myöhemmin, mutta halusin kertoa sen, että sovimme aamulla niin, että keskustelemme hyvin laajasti ja koordinaattorit käyvät näitä asioita teidän kanssanne läpi. Keskustelimme ajatuksista ja sitten näistä mietinnöistä, siitä miten ne jaetaan ja valiokunnan suorittamista tutkimuksista ynnä muista aiheista. Eli toimimme nyt niin, että koordinaattorit tapaavat 14.9. Ja silloin sitten koordinaattorit voivat vahvistaa nämä nimitykset, erityisesti esittelijät ja varjoesittelijät. Olemme sopineet, että keskustelemme lyhyesti kaikista meneillään olevista asioista – joten te kaikki pääsette osallistumaan tähän työhön ja olemme kiinnostuneita näkemään, kuinka moni teistä on kiinnostunut näistä asioista. Tämä oli ensimmäinen teille kerrottava asia ja toinen asia, josta halusin puhua, se liittyy kalenteriin, on se, että sovimme, että lähetämme kuusi valiokunnan jäsentä viralliselle matkalle Ruotsiin ja päivämäärät ovat 23. ja 24. syyskuuta. Kohde on Tukholma ja koordinaattorit voivat sitten nimetä tähän valtuuskuntaan lähtevät jäsenet. Keskustelen näistä asioista ja mahdollisesta avoimemmasta keskustelusta vielä erikseen koordinaattoreiden kanssa syyskuun lopun tapaamisessa. Tässä viralliset ilmoitukset nyt haluaisin sitten siirtyä seuraavaan kohtaan esityslistalla, joka on tämä vuoden 2010 talousarvio ja sen lausuntoluonnoksen käsittely. Tämä aloitettiin jo viime vaalikaudella. Nyt työn on ottanut haltuunsa herra Busoi liberaaleista ja annan nyt hänelle puheenvuoron. Hän voi antaa lausuntonsa ja kertoa näistä tarkistuksista. Ja ilmoitan teille, että äänestämme tästä huomenna sen jälkeen, kun olemme kuulleet Ruotsin ministeriä. Ja herra Mayor on myös täällä. Hän puhuu myös tästä asiasta komission puolesta. Ja meillä on myös muita komission jäseniä, jotka haluavat ehkä kommentoida. Christian Busoi, ole hyvä. How long? Uh, I would say... Kiitoksia. Niin, niin lyhyesti kun onnistuu, sanoi se puheenjohtaja, mutta käyttäkää nyt aikana. Kiitoksia, hyvä puheenjohtaja. Vain muutama yleisluonteinen kommentti ja sitten puhuisin vähän tarkistuksista. Verrattuna vuoden 2009 budjettiin vuoden 2010 alustava talousarvioesitys aikoo nostaa sisämarkkinoita, vero- ja tulliliittoa koskevia rahoja, kun taas kuluttajiin suunnatut varat jäävät samaksi. Kuitenkin alustava talousarvioesitys ei aio jatkaa solvitohjelman erityistä tukemista. Vuonna 2010 alustavassa talousarvioesityksessä on vähennetty erityisesti niiden kohdien rahoitusta, jotka koskevat sisämarkkinoiden rahoitusta. Lausunnossa pyydetään erityistä budjettikohtaa Solvit-verkostolle ja että sitä rahoitetaan miljoonalla eurolla. Miljoona on ihan sama kaikilla kielillä, ei niin kuin triljoonat ja biljoonat. Ja näin jatketaan myöskin pilottihanketta, jonka avulla otetaan käyttöön valvontaohjelmia kuluttajasuojassa. ja siinä määrä on lisätty 3,5 miljoonaa euroa. No sitten tästä lausuntoluonnoksesta. Halusin ensin kaikkea painottaa sitä, että tarvitsemme sisämarkkinoita ja paremmin toimivia sisämarkkinoita, joissa on parempaa sääntelyä ja yhteisön säännöstä täytäntöönpana paremmin. Varsinkin korostetaan sitä, että palvelusektori on tärkeä kun, äh, ja asetetaan päätavoitteeksi palveludirektiivin täytäntöönpano. Olen pyytänyt myös Solvik-verkostolle erityistä budjettikohtaa, kun tuetaan yhtenäismarkkinoita ja näin virtavivastetaan niitä eri muotoja toiminnasta, jotka parantavat yhtenäismarkkinoiden toimintaa. Tuli toiminnan puolella olemme korostaneet erityisesti koordinaatiotoimenpiteitä niin, että voimme suojata ulkorajoja, voidaan torjua laitonta ihmiskauppaa ja voidaan tehostaa tullitoimintaa. Ja lisäksi voimme myös samalla valvoa kuluttajamarkkinoita ja konsolidoida tilannetta ja saada aikaiseksi jonkunnäköisen tulostaulukon. Kun tarkastellaan kuluttajapolitiikkaa, minä täytyy erityisesti painottaa, miten tärkeää on yhteisön jäsenvaltioiden ja kolmansien maiden välinen yhteistyö, jotta saadaan aikaiseksi tehokkaampia täytäntöönpanomekanismeja. Näin voidaan saada aikaiseksi parempi kuluttajien luottamus. Kuluttajien tietoisuuden lisääminen on erityisen tärkeää, varsinkin kun pyritään vahvistamaan äh, näiden tietoja rahoituskysymyksistä. Solvitin tarkistuksista ja valvontajärjestelmistä liittyvistä tarkistuksista toteaisin, että kaikki muut tarkistukset periaatteessa kohdistuvat siihen, että nämä ensimmäiset luvut nimenomaan vahvistetaan. Meillä on myös muutamia tarkistuksia, joita on esitetty tähän lausuntoluonnokseen, jota voidaan vain osittain tukea esittelen toimesta. Ja minulla on myös muutama tarkistus budjettikohtaan jotka ovat näkemystäni kanssa samankaltaisia, eli että pyydetään lisää rahaa solvitohjelmalle ja tulostaulukolle. Schwabin ehdotuskin oli tämän kaltainen. Lopuksi haluaisin kiittää edustaja Strengnitsiä, valiokunnan neuvonantajaa kaikesta tuesta ja avusta jotta voimme saada tämän lausunnon aikaiseksi. Kiitoksia puheenjohtaja. Uh, thank you very much indeed for a very clear presentation. Kiitoksia erittäin selkeästä esityksestä. Ja nyt sitten eri ryhmien puheenvuorot. Onko Rouva Roitova varjoistelina? Hyvä siis. Herra Schwab on ehkä tästä vastuussa, mutta ensin Rova Gebhard. Oliko muita varjoja tai varjojen sijaisia paikalla. No niin, sitten rova Gebhardt. Äh, der Louis Gregg ist eigentlich unser Shadow-Rapporteur zu dieser Frage, aber da jetzt gerade nicht... Niin, äh, ei ole paikalla, joten minä nyt tässä sitten puhun hänen puolestaan. Haluaisin kiittää edustaja Busoita tehdystä työstä. Se on vienyt meitä oikeaan suuntaan. Erityisesti halusin kiittää häntä siitä, että hän on tämä, nämä vanhat PSN ajatukset ottanut tänne niin mukavasti mukaan. Viime vuonnahan EPP-liberaalit nyt tyrmäsivät. Ja EPP ja liberaalit ovat nyt ottaneet ne omikseen. Itse asiassa menevät pidemmälle kuin sosiaalidemokraatit aikoinaan. Joten Kyllä ihan mielelläni tässä tuon näitä ehdotuksia, kun se menee vielä, ne menevät vielä pidemmälle kuin se, mitä me ehdotimme. Minusta tätä kannattaa tukea, sillä se osoittaa, että on mahdollista myös saada muut ryhmät tukemaan sekä markkinoiden valvontaa että solvittia ja tätä tulostaulukkoa. Kaikkea täytyy kehittää edelleen ja se on mahdollista vain siinä tapauksessa, että meillä on riittävästi rahaa tähän tarkoitukseen. Joten kiitoksia. En tässä halua vielä sanoja suustasi. Saattat ehkä sinäkin haluta sanoa jotain tästä asiasta. Kiitoksia Evelyn tästä. Ja sitten Andreas Schwab, oletko puhelimessa vai Heidi sitten seuraavana. No ihan lyhyesti vain, olen samaa mieltä siinä, mitä edustaja Geopat totesi. Me kannatamme solvittiin äh, investoidun rahan lisäämistä ja tuemme kaikin puolin näitä ehdotuksia. Kiitoksia. Andreas Schwab. Um... Andreas Schwab, ole hyvä. Niin, kiitoksia vain. Eipä minulla ole mitään kommentteja. Minä olen ihan ilahtunut tästä ehdotuksesta. Thank you very much. So Mrs. Kiitos. Sitten rouva Roitva halusi kommentoida. Oliko muita valiokunnan jäseniä, jotka halusivat kommentoida ennen komissiota? Eh, děkuji, pane, děkuji, pane předsedo. Eh, já bych chtěla taky eh, poděkovat kolegovi Busovi, který... Minä haluaisin myös kiittää herra Busoita. Hän on tehnyt paljon työtä ja toivottavasti tämä saadaan hyväksyttyä täysistunnossa. Minulla olisi kysymys joka koskee kuluttajansuojajärjestöjen tukia, erityisesti niissä jäsenvaltioissa, jotka ovat sen vastikään liittyneet EU-hun. Tätä talousarviota budjettiahan on lisätty ja se oli hyvin tärkeää näiden kuluttajapolitiikkojen muuttamiselle näissä maissa. Ja näiden määrärahojen ansiosta saimme sitten korostettua tätä aihetta, kiinnitettyä siihen huomiota. En käy tässä läpi kaikkia etuja, mutta nyt talouskriisin aikana on erityisen tärkeää tehdä kuluttajansuojatyötä näissä maissa ja haluaisinkin kysyä esittelijältä, voisiko hän tai miten näitä määrärahoja on leikattu vai pidetäänkö ne samana – ja onko ero kovin suuri? Kiitos. Kuullaan herra Busoin vastaukset hetken kuluttua. Haluan nyt tähän väliin kuitenkin komission näkemykset näistä budjettiesityksistä. Ja haluaisin tietää, uskooko komission edustaja, että tämän valiokunnan anteliaisuus johtaa siihen, että nämä määrärahat saadaan käytettyä. Olkaa hyvä. Yes, I was going to limit my comments. Niin, en rajoittaa kommenttini vain koskemaan sitä, että toteaisin, että kiitoksia vain ja lykkyä tykö tuonne kovuun. Mutta nyt voisin vielä todeta, että en usko, että meillä vaikeuksia on täytäntöönpanoa näitä säännöksiä kuluttajapolitiikassa. On aika pieni budjetti suhteessa niihin hankkeisiin, joita täytyy täytäntöönpanna, varsinkin kun tarkastellaan valvontaa ja sitä, millä tavalla sisämarkkinat toimivat se on asiassa jo iso hanke. Eli kiitoksia ja lykkyytykö sinne kovuun. Um, any, any of your colleagues from other direction? Halusivatko muut kolleganne kommentoida vai oletteko tyytyväisiä tähän? Hyvä, kiitos. Olette ty- ilmeisesti tyytyväisiä myös näihin tulliasioihin. Kristian, haluaisitko nyt sitten tehdä yhteenvetoa tästä asiasta? Okay. I expected, uh... Oletin, että komissio sanoo pari kaunista sanaa, koska mehän tässä otimme uudelleen käyttöön sen ehdotuksen miltei kaikilla aloilla. Mutta meillä on sitten lisäksi erityinen kohta solvitille ja kuluttajasuojan valvonta toimenpiteisiin. Minäkin olen yhdestä 12 uudesta jäsenvaltiosta ja tiedän, että on hyvin tärkeää kuluttajansuojalle se, että meillä on ohjelmia, jossa kuluttajajärjestöistä on hyötyä. Siitä siis olen pyrkinyt samoihin lukuihin kuin viime vuonnakin, olettaen, että tänä vuonna voidaan ehkä puhua talouskriisistä. Ja ehkä me voidaan olettaa, että meidän tulisi käyttää vähemmän rahaa. Mutta minusta kuitenkin kuluttajansuoja on yksi yhteisötoiminnan kulmakivistä ja siitä syystä kaikilla toimialoilla olen pyrkinyt siihen, että komission ehdotus tulisi uudelleen esille. Totesin jo puheeni alkuvaiheessa, että komissio on lisännyt vähän rahaa suhteessa siihen, mitä vuonna 2009 on käytetty. En ole ihan varma siitä, miten paljon tästä talousarviosta tuleva raha suuntautuu suoraan kuluttajajärjestöjen hankkeisiin. Tiedän vain, minkälaisia valvontaohjelmia meillä on sillä olen pyytänyt kuluttajajärjestöiltä selvitystä näistä suunnitelmista ja ne haluavat joka vuosi esittää yleisen kertomuksen kuluttajatilanteesta, joka on noin 1,2 miljoonaa euroa ja sitten 500 000 euroa muun toimintaan, eli siitä se hyödyttää kaikkia kuluttajia. Olen myös varma siitä, että Solvit, jolla on keskukset kaikissa eurooppalaisissa maissa, se, että se saa oman budjettikohtansa johtaa siihen, että hyötyä saadaan kaikille Euroopan kansalaisille. Kiitoksia. Okay, well, thank you. Kiitos paljon Christian meidän kaikkien puolesta siitä, että ryhdyit tähän työhön teitse niin perinpohjaisesti. Äänestys on siis huomen aamulla ja se pidetään rouva Sabunin esityksen jälkeen kello 11 ja rouva Korhola toimii puheenjohtajana tässä äänestyksessä, sillä itse olen lyhyessä lehdistötilaisuudessa rouva Sabunin kanssa. Ja kaikki ryhmät ja varjoesittelijät ovat varmasti nähneet nämä tiedot. Eli huomenna siis tämän valiokunnan ensimmäinen äänestys. Kristian, sinulla on ollut paljon töitä tämän valiokunnan puolesta. Sinulla on kaksi hanketta vireillä edelliseltä vaalikaudelta. Siellä laadit lausuntoja ympäristövaliokunnalle reseptilääkkeitä koskien. Voisinko nyt pyytää sinua päivittämään hiukan tätä tilannetta? Meillä on tässä paperissa tuo yhteenveto, mutta ehkä haluat esittää sen. Ja sitten ryhmien edustajat voivat puhua tai varjoesittelijät, jotka näin haluavat tehdä. Mutta Christian päivittää tilanteen sitä ennen. Ole hyvä. Thank you very much, Chair. Uh, is, uh... Kiitoksia puheenjohtaja. Kuten kaikki tiedätte, joulukuussa 2008 Euroopan komissio esitti erilaisia ehdotuksia, jotta pidetään niin sanottuna lääkepaketteja. Kaksi ehdotusta, joita tänään käsitellään ja josta IMKon täytyy esittää lausunto, ovat osa tätä pakettia. Koska valiokunnassa on paljon uusia jäseniä, haluaisin lyhyesti kerrata ne kommentit, joita esitin maaliskuussa 2009 valiokunnattamme kokouksessa, kun ensimmäistä kertaa käsittelimme tätä asiaa. Teillä on myös käytössänne tuo työasiakirja, jonka olen valmistellut. Ja kun aikataulu on luotu, niin esitän lausunnon, jotta siitä voidaan keskustella sitten valiokunnassa tiedotusta, jota minulla on, koskee tiedonvälitystä suurelle yleisölle reseptilääkkeistä. Ja niiden tavoitteena on selventää hetkistä direktiiviä. Koska asiasta säädetään nyt direktiivissä 2001-83 ja asetuksessa 726-2004. Näiden mukaan määritellään ne lääkkeet, joita voidaan jakaa potilaille. Komission ehdotus, jossa käsitellään, jota käsitellään, pyrkii paremmin sääntelemään tilannetta ja paremmin tiedottamaan asiasta Euroopan unionin potilaille. Pääasialliset ehdotuksen osat ovat seuraavat. Ensinnäkin tar- taataan tarjotun tiedon korkea laatu niin, että selkeästi määriteltyjä vaatimuksia soveltaa yhdenmukaisesti koko yhteisössä, ja tässä puhun nimenomaan reseptilääkkeistä. Toiseksi sanon aikaiseksi harmonisoidut laatuvaatimukset tämän tyyppiselle tiedolle. Kolmanneksi määritellään Tietoton laatu ja asetetaan neljänneksi vaatimus jäsenvaltioille ottaa käyttöön tiedotusjärjestelmä näistä säännöksistä ja viides tapa otetaan käyttöön erityiset säännökset niiden tietojen suhteen, joita internet-sivustolle laitetaan, kun otetaan huomioon internetin rajoja ylittävä luonne. Minä, ehdot, minä kannatan näitä ehdotuksia, sillä meillä on riittämätöntä tietoa tällä alalla ja se johtaa siihen, että potilaat saavat väärää tai riittämätöntä tietoa asiasta ja se asettaa heidän terveytensä vaakalaudalle. Vaadin siihen, että vaadin sitä, että näin ollen voidaan saada paras ratkaisu terveyden kannalta aikaiseksi. Lisäksi kaikilla Euroopan unionin kansalaisilla on oikeus saada korkealaatuista tietoa käyttämistä lääkkeistä riippumatta äidinkielestään tai asuinalueestaan. Koska nyt olemme sellaisessa oudossa tilanteessa, jossa jäsenvaltiot ovat ottaneet käyttöön erilaisia lähestymistapoja direktiivin transponoinnissa, niin se on johtanut siihen, että tilanteessa, jossa lääkeainetuottaja myy, myy lääkkeitään eri markkinoilla, voi markkinoista eri tavoin joka paikassa, jossa henkilöllä tai tällä taholla on oikeus myydä lääkkeitä. Lisäksi se johtaa myös siihen, että rupaspotilaat potilaat saavat epätasa-arvoisella tavalla tietoa tästä lääkkeestä. Se ei ole tietenkään hyväksyttävää. Lopuksi haluaisin esittää muutaman kommentin myös tietolähteistä. Hyvin skeptisesti suhtaudutaan lääketeollisuuteen ja siihen, että se olisi riittävä lähde Tiedän, että jotkut maat ovat neuvostossa sitä mieltä, että ne eivät tule tukemaan tätä aloitetta siitä syystä. Olen voimakkaasti sitä mieltä, että niin kauan kuin kykenemme asettamaan selkeät säännöt, ei ole mitään todellista syytä pelätä lääketeollisuuden toimivan tässä niin, että se ottaa käyttöön myös väärinkäytöksiä. lääketeollisuus on tuntee parhaiten omat tuotteensa. Muutenkaan en ehdota sitä, että se olisi pelkästään ainoana lähteenä tiedonsaannille. Myös tuonvaltaiset viranomaiset, potilasjärjestöt, terveydenhoitojärjestöt voivat osallistua tähän toimintaan. Erittäin merkittävä ongelma on myöskin tiedonjako online-muodossa. Meidän täytyy pitää mielessä se, että internet on hankala valvoa ja yhä useammat potilaat etsivät tietoa internetistä. Meidän täytyy edetä varovaisesti ja asettaa selkeät säännöt, jotka takaavat tämän kanavan kautta välitetyn tiedon laadun. Lopuksi meidän täytyy huolehtia siitä, että se tieto, jota välitetään, jota direktiivissä ehdotetaan, että me löydämme sen suhteen optimaalisen ratkaisun niin, että voimme löytää sellaisen järjestelmän, jossa ei tuhlata resursseja ja joka ei ole byrokraattinen. Lisäksi täytyy ottaa vielä huomioon sensurointiin liittyvät ongelmat. Ja tässä suhteessa meidän täytyy pyrkiä myös siis löytämään ratkaisuja. En puhu pidempään, koska meillä ei ole juurikaan aikaa. Ja mielelläni kuulen kollegoiden ehdotuksia. Kiitoksia. Yes, thank you very much. Kiitoksia paljon, Christian. Haluaisin vielä korostaa, että teillä oli luultavasti työasiakirja, joka meillä on, mutta emme tainneet sitä nyt jakaa kollegoille. Yritämme tämän tehdä mahdollisimman pian, mutta sinä kävit todella hyvin kyllä läpi nämä pääseikat. Haluaisin muistuttaa uusia kollegoita siitä, että internetissä olevassa esityslistassa on linkit kaikkiin tärkeisiin direktiiveihin ja niin edelleen, joten ne ovat sieltä kyllä nähtävissä. Nyt Rova Roithova Oliko muita puheenvuoropyyntöjä? Rova Stiller ja sitten Rova Gebhard. Ja vielä oliko muita? Hyvä. Rova Roithova, olkaa hyvä. Děkuji. Já opět děkuji tedy za... Kiitoksia paljon taas, herra Busoi. Teillä oli todella syvällinen lähestymistapa tähän Minusta tästä puuttuu nyt selkeä selitys joistakin niistä ehdotuksista, joilla tähdätään harmonisaatioon, sillä käytännössä tämä asiahan toimii niin, ja olen tarkastanut itse tämän asian, ja haluaisin tietää, jos tilanne on erilainen eri maissa. Jos potilas saa reseptin ulkomaiselta lääkäriltä, ja hän vie tämän reseptin sitten apteekkiin jossakin toisessa maassa, niin silloin farmaseutti siellä pystyy sitten katsomaan tämän lääkkeen nimen ja pystyy tarkistamaan sen, mitä tämä lääke sisältää. Ja jos sitten tuota alkuperäislääkettä ei ole saatavilla, farmaseutti voi tarjota samantyyppistä, samanlaista lääkettä, jolla on eri nimi, mutta joka toimii samalla tavoin. Ja tämän järjestelmän pitäisi toimia koko EU:ssa. Se toimii myös Yhdysvalloissa ja Australiassa. Ja haluaisin tietää, onko EU:ssa valtioita, joissa potilailla on ongelmia. Olen itse yhteydessä farmaseutteihin ja he sanovat, että ongelmia ei ole, mutta toisaalta sitten olen tietoinen siitä, että on olemassa vakavia ongelmia eräillä toisilla aloilla. Ehkä näitä toimia pitäisi suunnata tarkemmin. Niihin pitäisi ottaa mukaan myös muun tyyppiset lääketieteelliset avut kuin lääkkeet. Ja meidän pitäisi kerätä tästä asiasta enemmän vielä kokemuksia. Onko EU-ssa asuvilla potilailla ongelmia lääkkeisiin käsiksi pääsyssä? Komissio saa kohta vuoron, mutta ensin rouva Stiller ja sitten rouva Gebhard. Catherine, ole hyvä. Kiitoksia puheenjohtaja. Minusta, minua kiinnosti kovasti tämä edustaja Busan ehdotus työskentelin Asan parissa aiemmin, kun olin ympäristövaliokunnassa ja käsittelimme lääkepakettia. Varmaankin kaikki haluamme, että ihmiset saavat mahdollisimman paljon hyvää tietoa mutta vähän hermostun, kun sanoitte, että lääketeollisuus tuntee parhaiten tuotteensa. Kyllähän se saattaa näin olla, mutta se myöskin pyrkii myymään näitä tuotteitaan ja tasapainon löytäminen tiedon ja mainonnan välillä on vaikea. Ja se, että mm, meidän täytyisi todella saada oikeaa tietoa kuluttajille. Olen myös ollut huolissani siitä, kun olen työskennellyt lääkepakkauksien parissa. Puhuitte siitä, että on vammaisia ihmisiä. Meidän täytyy tarjota tasaveroista tietoa ja meidän monilla ihmisillä tietysti saattaa olla äh, mahdollisuus hankkia tietoa, mutta esimerkiksi vanhemmilla ihmisillä usein näin ei ole ja se täytyy ehdottomasti ottaa huomioon. Kiitoksia puheenjohtaja. Kiitos esittelijä. Äh, äh, Kiitos. Voin samattomasti olla yhtä mieltä siitä, mitä Katrin juuri sanoi, mitä minäkin halusin nimenomaan tarttua tähän tiedon laatukysymykseen. Jo, tämä kommentti, että lääketeollisuus on se, joka parhaiten tietää, millaista tietoa pitää antaa, kummastutti minua. Minusta tämä on hyvin ongelmallista. Totta kai he parhaiten tuntevat tuotteensa, mutta kuten Katrin sanoi, mutta myös heillä on suurin intressi myydä tuotteitaan. Ja tästä syystä tämä on sellainen asia, josta vielä pitää keskustella, jotta voidaan nähdä, onko muita mahdollisia lähestymistavoja. Me tiedämme, että kaikki lääkkeet, jotka tulevat markkinoille, tutkitaan etukäteen klinikoilla, tutkimuslaitoksissa, ja ne täytyy kenties vetää mukaan silloin, kun puhutaan näyttävistä tiedoista. Mitä tulee siis tiedon laatuun, se on asia, jota täytyy pohtia ja katsoa, miten asiassa voidaan menetellä. Toinen asia on sitten se, mm, mikä liittyy siis myös levitetyn tiedon laatuun, on se, miten tämä tieto on kirjoitettu. Tiedon täytyy olla ymmärrettävää ihmisille. Minä luin eilen jotakin, en, se ei se liittyy tähän mietintöön mieluin. Sen tekstin se oli saksan kielellä kolmeen kertaan, enkä silti ymmärtänyt, mitä siinä sanottiin. Se oli täynnä pelkästään tällaista, tällaisia erityiskieleen liittyviä ilmaisuja. Tämä itse asiassa ei anna tietoa, vaan tekee kansalaiset epävarmoiksi. Tämä on asia, johon pitää myös tarttua. Tak for det. Jamen, jeg vil sådan set bare fortsætte i forlængelse af det, som både Katrin og øh, Evelyn har sagt. Altså, jeg tror... Niin, øh, itse olen sitä mieltä, että potilaat Euroopassa voisivat hyvinkin saada lisätietoa niistä lääkkeistä, joita he käyttävät. Mutta ongelmahan on se, että mistä tuota tietoa saadaan. Ja minusta siitä syystä on erityisen tärkeää, että kyseessä tulisi olla riippumattoman tahon. Sellaisen tahon, joka ei ansaitse elantoa sillä, että tarjoaa tätä tietoa. Siitä syystä minusta tähän ehdotukseen tulisi ottaa tarkasteluun se, että pitäisikö tämä hetkistä käytäntöä muuttaa. Ja ottaa mukaan myös ne lääkärit, jotka itse asiassa näitä lääkkeitä määräävät. Minusta meidän täytyy työstää paljon intensiivisemmin tätä asiaa ja pitempään ennen kuin löydämme oikean tasapainon. Kiitoksia. Thank you, Chairman. Uh... Kiitoksia puheenjohtaja. Tämä on ensimmäinen puheenvuoro, joten haluaisin tässä onnitella puheenjohtajistoa. Okei. Okay. Okei. Okay. Eu gostaria de agradecer e felicitar eh, ao, ao colega Buzoi por... Minä niin, haluaisin onnitella kollega Buzoita, haluaisinkin onnitella häntä siitä työstä, jota hän on tehnyt. Tämä on todellakin hyvin tärkeää. Tämä asia, sen ovat ottaneet esille jo erinäiset kollegat, on hyvin arkaluontoinen kysymys, eikä tämä ole helppo ratkaista. On myös kirjallinen kysymys, joka on se, että mehän olemme kaikki kuluttajia ja meitä kohtaa tiedon tulva, tiedon, joka ei aina ole laadultaan korkealaatuista, osittain hyvin kyseenalaista tietoa. On tietoa, joka tulee meille roskapostina, jota emme se ole halunneet millään muotoa. Emmekä me kuluttajina aina voi tehdä oikeaa valintaa hyvän ja vähemmän hyvän tiedon välillä. Siksi on tärkeää ja välttämätöntä, että tiedon laatua parannetaan. Tietysti eri jäsenvaltioissa on erilaisia järjestelmiä, hyvin erilaisia menetelmiä, jolla voidaan antaa tietoa. Klassinen menetelmä on pakkauksessa mukana oleva tiedotepaket, tiedotelehtinen. Ja tässä pienessä lehtisessä on paljon sellaista, mitä on vaikea lukea ja usein vaikea ymmärtääkin. Kysymys ei siis ole siitä, että haluttaisiin yksinkertaistaa monimutkaista tietoa, se on vaikeaakin. Se olisi vaikeaakin. Kysymys on siitä, että täytyy löytää mahdollisuuksia antaa tietoa, joka on lähtöisin riippumatta taholta kuluttajien käyttöön. Ja tässä on ongelma siinä, miten tehdään ero tiedon ja mainostamisen välillä. Jos tieto tulee riippumattomalta taholta, niin katsotaan usein, että se automaattisesti on mainostamista. Ja ainoa mahdollisuus saada tällaista riippumatonta tietoa on se, että me saamme kolmen tahon yksimielisyyden aikaan – säätelyviranomaisen tai valtion, joka pitkälti maksaa lääkkeiden laskusta suurimman osan, 50-60 prosenttia maasta riippuen. siitä on kuluttaja, joka eniten tarvitsee näitä tietoja. Ja, ja kaikki tämä, että senhän välittää lääkäri, joka on eräänlainen välittäjä. Ja sitten tietysti kolmantena on teollisuus, joka haluaa antaa kuluttajille innovaatioita ja myöskin uutta tietoa. Koko tämä työ on välttämätöntä. Meidän täytyy tehdä tämä työ, mutta meidän täytyy myöskin löytää menettely, jonka avulla voimme saada riippumatonta, puolueetonta tietoa englantilainen malli, joka kenties on toiminut hyvin, tai näyttäisi toimivan hyvin, tai ruotsalainen malli, joka näyttäisi myöskin toimivan hyvin. Mikä tulee olemaan tämä viitemalli, sitä en vielä tiedä, mutta kysymys on tärkeä. Uh, well, thank you very much. Tonight. Kiitoksia tästä. Minulla oli tarkoitus toivottaa myös teidät tervetulleeksi tähän valiokuntaan. Kiitos tästä hyvin tarkkanäköisestä puheenvuorosta. Oliko vielä joku muu, joka halusi kommentoida ennen kuin äh, kutsun yrityspääosaston edustajan kommentoimaan kuulemaansa. Ja sitten annan vielä puheenvuoron Christian Busoille yhteenvedo, yhteenvetoa varten. Thank you very much, Mr. Chairman. Kiitoksia puheenjohtaja. Ensinnäkin haluaisin kiittää esittelijää tästä esityksestä ja siitä, että hän tukee komission ehdotusta yleisesti. Toivon, että voimme työskennellä yhdessä ja saada näin ehdotuksen vietyä läpi ja parantaa sitä myöskin siinä paikassa, kun se on mahdollista. Täällä on paljon erilaisia konkreettisia ehdotuksia esitetty ja haluaisin vastata niihin. Ensinnäkin tasapaino sen suhteen, että lääketeollisuus haluaa myydä yhä enemmän tuotteita, se on tietysti aivan tosiasia. Ja meidän täytyy selkeästi taisille se, että haluamme säilyttää tämänhetkisen kielon, joka koskee reseptilääkkeitä. Tässä ei ole kysymys siitä, että sääntöjä höllennetään, vaan että tällaiset porsanreijat lainsäädännössä tukitaan. Toiseksi haluamme parantaa laatua. Ja se on komission ehdotuksen päätavoite. Asetamme selkeät laatustandardit, joita sitten lääketeollisuuden täytyy noudattaa. Kolmanneksi me emme halua antaa lääketeollisuudelle minkäännäköistä monopolia. Se ei ole meidän tavoitteemme, vaan eri toimijoiden täytyy ponnistella voimakkaasti, jotta voimme saada tiedon tason nousemaan potilaille ja voimme parantaa tiedon saatavuutta. hetkessä ehdotuksessa keskitytään siihen, mitä tulisi sallia lääketeollisuudelle ja mitä ei. Se tällä hetkellä vielä ei käy selville lääkelainsäädännöstä. Olemme sitä mieltä, että toimivaltaisen viranomaisten tarjoamaa tietoa tulisi myöskin hyväksyä. Lääkepaketissa tämäkin on otettu esille. No sitten konkreettinen kysymys, joka liittyy vammaisuuteen. 100, 100F artikla, kappale 1, jossa on konkreettiset ehdotukset – joiden avulla varmistetaan se, että vammaiset saavat käyttöönsä lääketeollisuuden antamaa tietoa. Eli konkreettiset oikeudet näille henkilöille. Ja sitten konkreettinen kysymys, joka koski sitä, millä tavalla potilaat saavat käyttöönsä tiettyjä lääkeaineita eri jäsenvaltioista, niin se voi tietysti osoittautua ongelmaksi. Mutta tässä on paljon eri näkökulmia. Ensinnäkin mainitsitte korvauskysymyksen, sen, että voidaanko tietyssä reseptissä oleva lääke korvata toisella. Nämähän ovat kansallisia säännöksiä. Tätä tilannetta vielä monimutkaistaa se, että jotkut tuotteet ovat reseptilääkkeitä yhdessä jäsenvaltiossa, mutta eivät toisessa. Tai sitten ne saattavat olla reseptivapaita joissain maissa, mutta lääkeyritys ei niitä myy toisessa jäsenvaltiossa. Eli joitakin kyllä ongelmia on silloin, kun puhutaan siitä, että potilaat saavat käyttöönsä tiettyjä lääkkeitä. Tiedonannossamme olemme ottaneet niistä monia esille. Siinä kuvaillaan myöskin lääkepaketin tulevaisuutta ja lääkeaineteollisuuden tulevaisuutta. Eli tietoja ongelmia on tietyissä valtiossa. Kiitoksia, että jaksoitte kunnolla. Okay, well, uh, thank you very much indeed for that. Kiitoksia tästä hyvin hyödyllisestä taustaselvityksestä. Nyt Christian, haluaisitko tehdä yhteenvedon ja voisitko kertoa, millaista aikataulua odotat? Äh, tiedän, että odotat siihen vielä ympäristövaliokunnan mielipidettä, mutta kerro oma arviosi. Kiitoksia Malcolm halusin sanoa muutama sana, mutta puhun mahdollisimman lyhyesti. Minusta en tarkoittanut suinkaan sitä, että, että lääketeollisuus on se pääasiallinen paikka, josta potilaat saavat tietoa, mutta meidän ei pitäisi kuitenkaan jättää lääketeollisuutta täysin ulkopuolelle. Nyt asia on pääasiassa kansallisten toimivaltaisten viranomaisten käsissä, ja näin sen tulisi olla tulevaisuudessakin, mutta pitää ottaa mukaan myös potilasjärjestöt ja muut järjestöt, ja se on hyvin tärkeää. Viran, kansallisen viranomaisen, toimivaltaisen viranomaisen on edelleen oltava se tärkein elin, ja se on varmasti se toteuttamiskelpoisin ajatus kaikissa jäsenvaltioissa. Nyt ongelmana on se, että meillä on eräs malli Pohjoismaissa, sitten yhdistyneessä kuningaskunnassa on toinen malli, Portugalissa on eri malli, uusissa jäsenmaissa vielä erilainen malli, joten tässä päätarkoituksena on nyt harmonisoida näitä malleja ja löytää yhteisiä standardeja ja tämä on se syy, jonka vuoksi olen sitä mieltä, että tämä on hyvä tilaisuus organisoida tätä asiaa uudestaan. Olen myös sitä mieltä, että reseptilääkkeiden mainokset tulisi edelleen kieltää. Emme suinkaan halua luoda tänne samanlaista tilannetta kuten on esimerkiksi Yhdysvalloissa, jossa potilas ei voi mitenkään tietää, mitkä ovat mainoksia ja mitkä ovat sitten asiallista tietoa lääkkeistä. Tehän kaikki tiedätte, että on vaikeaa löytää tasapaino tässä asiassa. Tämä on hyvin monimutkainen ja toisaalta kiistanalainen ja herkkä asia. Mutta jos saamme luotua selviä sääntöjä, niin tilanne varmasti paranee. Lopuksi olen myös sitä mieltä, että odotusajat ovat hyvästä. En voi antaa mitään tarkkaa aikataulua. Meidän pitää saada Envin mielipide ensin. Tähän en halua kiirehtiä liikaa. Meillä pitää olla aikaa keskustella yksityiskohtaisesti näistä tärkeistä aloitteista, jotka ovat komissiosta tulleet. Kiitoksia tästä hyödyllisestä keskustelusta. Sinun työasiakirjaasi kierrätetään siis jäsenille, kuten jo sanoin, ja keskustelemme sitten siitä. Ja sitten katsotaan, mitä tarkistuksia tuohon tulee. Nyt, hyvät näistä herrat, ruotsalaiset ministereineen odottavat jo meitä drinkeille. Esityslistalla on vielä yksi asia. Se on tuollainen lausunto, joka aloitettiin jo edellisen vaalikauden aikana koskien lääkeväärennöksiä. Ja se liittyy myös tuohon lääkepakettiin. Nyt näyttää siltä, että tässä lähdetään aivan alusta liikkeelle. Meillä ei ole mitään taustatietoa, joten jos kukaan ei ole erityisen innokas, niin en käy sitä läpi nyt Minusta meidän pitäisi pitää aivan uusi keskustelu tästä asiasta joskus tulevaisuudessa ja määrätään sille oma erillinen aikansa. Mutta vakuutan teille, että se on tulevaisuudessa esityslistalla. Määräämme siihen esittelijän ja sitten voimme keskustella asiasta vielä yksityiskohtaisemmin. Kiitos kaikille, erityisesti uusille kollegoillemme tästä keskustelusta. Olen ilahtunut siitä, että otitte osaa niin aktiivisesti työhön heti alusta alkaen. Ja nyt kutsun teidät huomenna tänne takaisin täsmällisesti kello yhdeksän, jolloin käymme sitten uudestaan esityslistan kimppuun. Käsittelemme muun muassa tekstiilien nimityksiä ja niitä vastaavia tekstiilituotteiden merkintöjä. Ja sitten rouva Sabuni puhuu meille ja sitten meillä on äänestys ja sen jälkeen vielä päivitys kuluttajan oikeuksista ja metrologiadirektiivistä. Meillä on siis tällainen orientaatioaamu huomenna tiedossa. Kiitoksia paljon osallistumisestanne tänään.